Proszę Państwa, bardzo proszę, rozpoczynamy. Arvoisat naiset ja herrat, me aloitamme nyt äärimmäisen tärkeän kokouksen yhdessä komission edustajan kanssa ja niinpä menenkin suoraan esityslistan tarkasteluun. Jos huomioita ei ole esitettävänä, Euroopan parlamentin tulkit ilmoittavat, että ammattiliitto on tehnyt ehdotuksen siitä, että tulkit eivät tule hyväksymään uusia työehtosopimuksia ja työolosuhteita. Tällä tavoin tulkkauksen taso heikkenisi ja siksi tulkit eivät tätä hyväksy. Kuten tiedätte, kyse on lainsäädäntöehdotuksista, jotka koskevat yhteistä maatalouspolitiikkaa vuosille 2021-2027. Tästä on jo tehty päätös ensimmäinen kuudetta ja haluaisin kiittää kiittää komissaaria siitä, että hän on henkilökohtaisesti paikalla. Euroopan parlamentti on jo osallistunut asian käsittelyyn hyväksymällä 35. edustaja Dorfmanin mietinnön. Ja nyt jatkamme normaalin lainsäädäntöprosessin mukaisesti asian käsittelyä. Tällä tavoin voimme nyt käynnistää työt. Sen jälkeen, kun ehdotukset on esitetty, alkavat varsinaiset työt eri toimielimissä. Mietintöjä laaditaan, asiantuntijoita kuullaan, käydään keskusteluja. Ja niin kuin varsin hyvin muistamme, meidän vaalikautemme päättyy ensi vuoden toukokuussa, joten aikaa on käytettävissä varsin vähän. Tulemme tekemään kaikkemme, jotta saisimme työt päätökseen ennen kuin vaalikausi päättyy. Ennen kuin annan puheenvuoron komissaarille, ennen siis puheenvuoron antamista komissaarille. Annamme sen jälkeen puheenvuorot myöskin koordinaattoreille, joihin komissaari vastaa. Ja tuon jälkeen edustajat saavat puheenvuorot, joihin komissaari vastaa. Ja pidemmittä puhetta annan puheenvuoron nyt komissaarille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut valiokunnalle myöhästymisestä. Hankala on ennakoida Ranskan liikenne liikenteen ajan oikea-aikaisuutta, mutta kiitos kuitenkin äh, kokouksen järjestämisestä ja helpotat tänään olen keskustelua. Komission liittyvät äh, yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuteen – ja alkuun haluaisin kiittää esittelijäämme komission tiedonannosta, jossa käsitellään elintarvikkeiden ja viljelyyn tuosta herra Dorfman, ja varustelijat ja valiokunnan jäsenet kaikille kiitos siitä, että laattineet erinomaisen rakentavan hyödyllisen mietinnön. Äänestitte siitä valiokunnassa täysistunnossa ja se on tärkeä panos työhömme. Ja palaan tähän myöhemmin vielä. Tietysti komission ehdotus on vain ensimmäisen vaiheen loppu, koko prosessia, ja siitä alkaa kaikkein tärkein vaihe, joka on toimintavälinen vaihe. Toivottavasti samaa mieltä siitä, että komission ehdotus on ainakin hyvä perusta sillä, että tuo työ alkaa. Ja pitää tehdä rakentavaa yhteistyötä, sen myötä voimme parantaa ehdotusta, joka hyödyttää, hyödyttää maanviljelijöitä ja kaikkia maaseudulla ihmisiä ja muitakin ja minä olen kyllä halukas ottamaan vastaan ehdotuksianne, jotka auttavat parantamaan ehdotusta. Ehdotus on minusta kunnianhimoinen, tasanhimoinen ja realistinen. Ja siinä täytyy tavoitteet, jotka on marraskuussa otettu esille tiedonannossa uusi lantainen kehys on siitä älykäämmästä, modernimmasta ja kestävämmästä yhteistä maatalouspolitiikasta. Tässä kohtaa on uusia haasteita tulossa muuttuvassa maailmassa. Ennennäkemättömissä ennakoittuja paineita kohdistuu EUn budjettiin myös ja EUn kokonaisuudessaan. Näin ollen minun tehtäväni on antaa viljelijöillemme vakautta ja ennustettavuutta, jota he tarvitsevat ja ansaitsevat, erityisesti jos ajatellaan tärkeitä investointipäätöksiä, jotka monet viljelijät joutuvat tekemään ne tuottajat. Tämä on tuossa hengessä ja jos se nyt päästäisi uuteen sopimukseen tällä mandaatilla, tekee vain hallaa viljelijöille entisestään. Olen puhunut näistä haasteista suhteessa budjettiin ja vaikuttaa sopivalta ennen kuin nyt mennään substanssiin, että sanon jotakin yhdessä suurimmista haasteista, joka on budjetti. Ja hienoa, että budjettivaliokunnan puheenjohtaja on täällä tänään yhdeksän kuukauden kuluttua kuningaskunta, yksi suurimmista nettomaksajista EU-budjettiin tulee eroamaan ja poistumaan, ja se tuo 12 miljardia vajetta budjettiin. Kaikki tunnette tämän tässä vaiheessa. Mutta samalla on jäsenvaltioiden kesken sopua siitä, että pitää käsitellä uusia prioriteetteja ympäri EUta. Erityisesti ajatellaan maahanmuuttoa, EMUn vakausvälinettä ja turvallisuuspuolustusta koko EUssa otan tämä kaikki yhteen ja sitten, no kun poistankin tässä kohtaa, on yksi mielisyys, kun halutaan lisätä jäsenma- jäsenmaisuuksia, niin komission pitää sitten tehdä ehdotus hyvin haastavissa olosuhteissa ja esitellä varovan ehdotus, koska se ei voi ryhtyä samanlaiseen alijäämäiseen toimintaan kuin jäsenvaltio voi. Tässä kontekstissa komission ehdotus sille, että leikattaisiin YMP-budjettia noin 5 prosenttia nykyhinnoin tai 12 prosenttia muilla ehdoin. Näin se pitää nähdä. Avoimen hengessä komissio on esittellyt MFF-ehdotuksensa nykyhinnoin ja muillakin ehdoin. Ja ne ovat kaikkien nähtävillä. Olen nähnyt muitakin analyysejä, joissa sanotaan, että luvut on esitetty jotenkin epärehellisesti. Olen tätä väitettä vastaan, mutta en hyväksy näitä vaihtoehtoisia analyysejä, ja yksikköni ei ymmärrä näiden laskelmien perusteita. En ole täällä nyt käymässä akateemista keskustelua siitä, miten mittaamme ja vertaamme monivuotisia budjetteja yhden kauden ja toisen välillä. Tärkeintä ovat se, miten viljelijät voivat vertailla näitä lukuja 21 ja 20 välillä. Ja tärkeintä on se, mikä lopputulos on viljelijälle itselleen yritän olla täysin avoimena. Niin ymmärrän, että yksikköni on jakanut kanssanne yksikohtaisen asiakirjan, joka tarjoaa teknisiä selityksiä YMPlle 2020 jälkeen. Mukalla kysymykset liittyvät siihen, miten on laskettu nämä perustasot, vuotuiset luvut, markkinakohtaiset luvut ynnä muuta ynnä muuta yksikköni jatkossakin on käytettävissä ne, niin jos tarvitsette selvennystä hetkenä minä hyvänsä. Budjetti on minusta tulosta siitä, että on ollut haastavat olosuhteet, jolloin se on laadittu. Mutta olen kuunnellut tarkkaan sitä, miten eri ovat reagoineet mukaan lukien ne, jotka puhuvat Sofiassa epävirallisessa maatalousneuvoston kokouksessa. Sitten myös tämän talon, tämän parlamentin jäsen ovat kommentoinut budjetin sopivaa tasoa ja voin vakuuttaa teille, että jos lisää rahaa saapuu maatalouden, niin minä en ole sen tiellä, että maataloudelta lisää rahaa ettekä tekään eikä kukaan muukaan, mutta meidän pitää päästä sopimukseen kaikkien kesken varmistaa, että näin käy. On vedottu sen puolesta, että ainakin olemassa budjettitaso pitäisi tehdä yllä seuraavalla kaudella, joten nyt on jäsenvaltioiden tehtävä ja muidenkin päättää, miten aiomme saavuttaa tämän. Lopputulos MFFstä on jäsenvaltioiden hallitusten päämiesten käsissä. Ja minä kyllä pyrin vakuuttamaan sen, että saadaan maatalouden tavoitetaso samana. Politiikassa on kyse valinnoista, erityisesti kun on vähemmän rahaa. Ja mandattini alusta asti on kuunnellut tarkkaan kansalaisia ja maanviljelijöitä, ministerit täällä on myös kuunnellut, mutta on tavannut myös monia teistä usein tässä salissa ja tässä valiokunnassa. En pelkästään sano, että heikkoukset, jotka olemme identifioineet yhdessä ja joista olemme puhuneet, ovat johtaneet näihin valintoihin, joita olemme tehneet. Ja komission valintasuhteessa budjettiin on priorisoida sitä, että suojellaan tätä maanviljelijöiden äh, tukea, tulotukea ja suoria tukia ottaen huomioon, mikä suuria panoksia heiltä tarvitaan, jotta he saavat itselleen elinkeinon kun se siis verrataan maataloutta johonkin muuhun, niin tahansa muuhun sektoriin, 46 prosenttia maatalouden tulosta tulee suorista tuista, loput tulee markkinoilta ja markkinat voivat olla hyvin volatiilit ja hankalat aika ajoin. Lukuisa konversio pidetty yllä. Sitä rahoitetaan kaikilta jäsenvaltioilta. Tietysti on niitä, jotka voisivat nähdä lisäkunnanhimoa tuossa mielessä, mutta on selvää, että tämä vaatii merkittävästi enemmän rahaa joten olen varma, ettei kukaan väitä, että me voisi leikata budjettia, jotta saadaan lisärahaa ulkoista konvergenssia varten. Toivottavasti saamme lisää rahaa, jotta voidaan edistyä tässäkin. Haluamme varmistaa reilumman maksujen jaon ja erityisesti auttaa PK-viljelijöitä. Ne ovat koko mallin selkärankana olleet komission ehdotuksia, joissa tämä tavoite on pidetty mielessä. Tähän, näihin kuuluvat pakollinen yläraja suoritetuille, joka ottaa huomioon palkat muun muassa, jotta se ei vaikuta merkittävästi työllisyyteen ja se voitti olla vaihtoehto perustaa yläraja 60 ja 100 000 euron välille. Ja näiden kahden välillä on sitten tämä digressiivinen järjestelmä käytössä. Ja tämä raha sitten jaetaan ja se toiseksi. Jäsenvaltiot voivat tarjota pienille viljelijöille tällaisen könttäsumamaksun, joka on paljon yksinkertaisempi hallinnollinen menettely kuin se, että lasketaan nämä määrät, jotka tulevat eri järjestelmistä. Kolmanneksi, että tulee sisäiseen konvergenssin jäsenvaltion pitää varmistaa, että MFN kauden loppuun mennessä mikään maksu per hehtaari oli alle 75 prosenttia keskivertomaksusta, joka tulee tähän su- suoraan tukeen tuota jäsenvaltiolta viljelijälle. Jos ajatellaan kansallisen yhteisöhän tasapainottamista esirahastossa, huomasimme, että on tarpeen ryhtyä tässä toimiin myös EAKRssä. Tämän tuloksen tämä vastaa tästä yleistä leikkausta eu osiossa tuota rahoitusta Toisessa pilarissa se luku on 15,3 prosenttia. Yksi syy tähän ehdotukseen sen sijaan, että se laajempi ehdotus on se, että tarjoaa mahdollisuuksia jäsenvaltioille pilarissa kaksi täyttää tuo kuilu omista resursseistaan tai 15 prosenttia pilarista yksi pilariin kaksi, näin on optioita. Pilarissa yksi näin ei ole. Jäsenvaltiolla on noita vaihtoehtoja, jos Heistä tuntuu siltä, että pilari 2 on heidän prioriteettinsa eikä pilari 1. Olemme keskustelleet monasti, että tärkeää on pitää yllä markkinaorientoituneisuutta koko politiikassa. Tämä on tärkeää ei ideologian takia tai kansainvälisten sääntöjen takia, vaan siksi, että ilman markkinaorientoituneisuutta talouden kestävyys maatalouden Euroopassa joutuu kyseenalaiseksi meidän pitää tarkastella sitä, miten voimme tukea markkinalähtöisyyttä ja tällä tapaa kauppaa. Ja tässä kontekstissa pitää muistaa se, miten tärkeää on se, että vahvistetaan tuottajien roolia elintarvikeketjussa. Olemme ottaneet huomioon kontiasetuksen muutosehdotukset jo ja komissioehdotuksessa tuleva YMP tarjoaa mahdollisuuksia tukea tuottajajärjestöjä, jotka ovat mukana tässä toimissa, jotka tuotantoon, markkinointiin, kustannusten säästämiseen, ympäristötoimiin ja jätteiden vähentämiseen. Tämä tehdään EU-rahoituksen kautta operatiivisiin ohjelmiin ja se on avoin kaikille maataloussektoreille ensimmäistä kertaa. Kuten huomaatte, olemme halukkaita nämä uusia mahdollisuuksia, joita te olette myös ehdottaneet ja maan lähestymistapaan ja vahvistetaan tuottajien roolia elintarvikeketjussa. Jäsenvaltiot voivat sitouttaa 3 prosenttia pilarista yksi kuoresta tuollaisiin toimiin jopa ja toivon, että näin myös tehdään. Puheenjohtaja, ei liene yllätys, että ehdotusta, että eh, ottaa huomioon ympäristö- ja ilmastotoimet. Olemme sanoneet tämän selvästi marraskuun tiedonannossa 2015 parisopimuksessa on sanottu, että kestävän kehityksen tavoitteet 2015 ja YK eh, elintarvikesopimus vuodelta 2015 ovat mukana. Itse asiassa kaikki tutkimuksena, joita tarkastettu on sitten tarkkaan, nostavat, että kansalliset arvostavat eh, maataloustuotteita – Maanviljelijät ovat tärkeässä osassa siinä ja meidän pitää antaa heille palkinto siitä. Ja yksi kolmesta avaintavoitteista tulossa YMPssä on se, että otetaan huomioon ympäristö- ja ilmastotoimet, tuetaan niitä avaintavoitteita, laitetaan lainsäädäntöjä kolmen EUn tason tavoitteiden mukaisesti, jotka heistävät politiikan ympäristöllistä ta- Lisäksi kuuntelimme mitä kritiikkiä on YMP nykyviherryttämissä kehykseen. Siitä on puhuttu säännöllisesti täälläkin. Päätimme keskeyttää tämmöisen viherryttämisarkkitehtuurin ja korvata sen toimilla, jotka ovat meistä sopivia ja lisäävät kunnanhimon tasoa entisestään, mukaan että vahvistetaan ympäristö- kaikille suorille tuille. 30 prosenttia maaseudun kehittämisrahoitusta menee ympäristö- ja ilmastotoimiin, biodiversiteettitoimiin pois sulkien ANC-maksuihin luonnonhaitta-alueen korvauksiin pilassa kaksi, jos sitä rahoitusta pilarien välillä, ja jos jäsenvaltiot haluavat, he voivat tehdä niin 15 prosentilla lisää ensimmäisestä toiseen pilariin, jos ajatellaan ympäristö- ja ilmastokuluja, ilman kansallista yhteisrahoitusta ja sen tarvetta lisäksi. Olemme tätä vaihtoehtoja jäsenvaltioille tällaisia ekosysteemiä pilossa yksi, joka menee edullisuuden, edullisuutta pidemmälle, tarjoaa kannustimia tuottajille ryhtyä entistä enemmän ilmasto- ja ympäristötoimiin, kun kakkospilarissa ei ole tarjolla toimia. joten YMP-toimet antavat oman panoksensa tähän 40 prosenttia kunnes YMP-budjetista kohti ilmasto näkökulman valtavirtaistamista. Puheenjohtaja, yli kolme vuotta nyt olemme tehneet yhdessä töitä, olemme yksinkertaistaa YMPtä, Yli sata toimenpidettä on nyt esitelty viimeisen kolmen vuoden aikana. Tietysti meidän pitää avata perusasetusta vaan tehdä lisää. Politiikka on kritisoitu hallinnossa ja maanviljelijät ovat tehneet niin myös. Se on liian monimutkaista heidän mielestä mutta kaksi ja uuteen malliin liittyen varmistavat sen, että voidaan yksinkertaisesti tätä kaikkea todella. Ensinnäkin säännöt määritellään lähempänä edunsaajien arkea, jäsenvaltiot ja alueet jatkossa valitsevat toimenpiteet ja asettavat säännöt operatiivisiin ehdoin, kuten nuo ehtoisuuskriteerit, jotka perustuvat sitten yhteiseen suunnitelmaan, on lisää avoimuutta ja vastuullisuutta sitten ja parempaa ymmärrystä mukaan lukien oikeusvarmuutta, joka liittyy sääntöjen laatioiden ja viljelijöiden välillä. Sääntöjä voidaan määritellä joustavammin ottaen huomioon viljelijöiden todelliset tarpeet toinen aspekti tuota mallia, joka tarjoaa yksinkertaistamista, on se, että siirrytään fokus säännösten ottamisesta kohti tuloksia. Jatkossa valvontaa vähennetään, kontrolleja vähennetään, komission auditointeja vähennetään, tarkastuksia vähennetään, ja ne koostuvat systeemin järjestelmiin, eivätkä näihin yksittäisiin vaatimuksiin. Tämä on varmasti hyvin tervetullutta myös viljelijöiden parissa. Uusien teknologian käyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa ja automatisoi monia hallinnollisia menettelyitä viljelijät saavat paremmin käsiinsä neuvoja ja tukea ja avustusta, kun hakevat tukea ja raportointivaatimukset hallinnolle tulevat vähenemään ja varta, niitä valtavirtaistetaan. Vapaasti saatavilla olevat datat, jotka Kopernikus, satelliitti, kansa ja muut teknologiat tarjoavat hallinnon modernisoimiseen YMPssä – se hyödyntää maanviljelijöitä ja jäsenvaltion hallintoja monella tapaa. Tuleva YMP voi käyttää järjestelmäperusteista perusteista kontrollisysteemiä. Tämä myötä varmistetaan melko halvalla EU-laisia tietoja. Oliko sitten elintarviketurvallisuudesta maataloudessa, ympäristöaspekteista tai muista – tämä mahdollisimman pitkälle, kun korvataan nämä klassiset kontrollimetodit, kuten paikan päältä tarkastukset, jotka, mikä vähentää hallinnosta taakkaa. Kaikilla todennäköisillä myös kontrollitaakka vähenee viljelijöiden kohdalla. Lähestymistapa ottaa viljelijöitä vähentämään aikaa ja monimutkaisuutta, ja käytetään lähettämään näitä hakemuksia, joista he valittavat säännöllisesti. Sitten jäsenvaltiot pohtivat sitä, että kehitteiltä tehtäisiin va- valitusjärjestelmät, joka, mitä viljelijät voivat olla kumppaneita hallinnon kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että vähemmän aikaa vietetään tarkastusten parissa ja enemmän aikaa voidaan käyttää siihen, että täytetään nuo kriteerit. Viljelijät hyötyvät myös synergioista teknologian myötä, kuten tällaiset satoennusteet, jotta voivat hallinnoida tilansa paremmin he tulevat hyötymään automatisoinnista kaiken kaikkiaan eri keinoin. Ja paperityökin siinä samalla vähenee. Monitorointi lähestymistapa hyödyntää jäsenvaltioita ja niiden hallintoja myös. Automaattinen dataprosessointi auttaa tarkistamaan kriteerit. Sitten kustannukset vähenevät myös fyysisten tarkastusten vähenemisen myötä. Ja lisää ja parempaa dataa tulemaan kaiken kaikkiaan saatavilla – geospatiaalisten tietojen analysointi, tulee hyödyntämään monia toimijoita. Tämä lisäksi niin sanottu geospatiaalinen sovellus, digitaalinen sovellus, joka integroi teknologian, on osoittautunut selvästi välineeksi, jotta voidaan huomata virheet ja tarjota sakkoja viljelijöille, jos niin tarvitsee tehdä ja hakemuksia voidaan myös näin ollen digitaalisesti paremmin lähettää. Hallinnosta taakkaa pitää keventää näin, ja jäsenvaltiot voivat e, täyttää ennakolta hakemuksia mahdollisimman luotettavin tiedoin. Tässä voidaan luoda erinomainen järjestelmä, jossa viljelijän pitää sitten vain vahvistaa, että tiedot ovat oikein hakemuksessa. Tämä on merkittävä siirtymä oikean suuntaan, jolloin viljelijöitä autetaan paremmin ja hallinto auttaa heitä myös. Yksi kysymys, jonka haluan ottaa esille, on asia, joka liittyy YMPn ytimeen, sen yhteinen, sen luonne, joka liittyy yhteisyyteen. No, luetaan tässä useita elementtejä jo. Ne on siihen varmistamaan, että YMP pysyy tuolla yhteisenä politiikkana, jossa on iso Y, perustuen oikean tasapainoon, toisaalta tuon yhteinen luonne, ja toisaalta tarvitaan joustoa jäsenvaltioille. No, heillä on paljon joustoa toki nyt myös, mutta pitää vastata paikallisiin olosuhteisiin paremmin. Meidän pitää päästä yhden koon lähestymistavasta pois, kuten on sanottu monesti. YMPn ei pidä keskittyä niinkään sääntöihin, vaan pikemminkin tuloksiin, Näille voidaan vähentää hallinnollista taakkaa viljelijöille, eikä kuitenkaan luovuta YMPn yhteisyydestä ollenkaan. Tuota tasapainoa tässä nyt on etsitty pyydän, että autatte meitä työstämään asioita tuohon suuntaan, jotta saadaan parhaat tulokset viljelijöille, mutta myös ihmisille, jotka haluavat varmistaa, että saavutamme tavoitteemme, kuten elintarviketurvallisuus, ympäristö ja ilmasto ja sosiaalinen kohesio. Haluan sitten tarkkaan, mitä suojelaskeita ehdotamme, ja varmistamme, ettei ole tuota uudelleen kansallistamista. Lainsäädäntö sisältää yhteisen EU-tavoitteen jotelman 9 perus EU-vaatimusta sovellet tai niitä tyyppeihin ja mukaan lukien nämä monet yhteiset elementit, jotka korostavat sen, että YMPn sopimus sisältää syvällisen analyysin siitä, mitä johdonmukaista koherenttia politiikka on näiden yhdeksän tavoitteen kanssa. Ja jäsenvaltiot saavat sitten tukea rahoituksellisesti ja muillakin tavoin komissiota, kun valmistellaan näitä suunnitelmia vuotuinen raportointi auttaa havaitsemaan riskit ja sen, että jäsenvaltio ei suoritu tavoitteessa mukaan. Näin ollen komissio voi ryhtyä oikaisutoimiin, kuten nytkin. Voidaan sitten tämmöisessä pyytää jäsenvaltioilla laatia toimintasuunnitelmia tai jopa keskeyttää maksut. Ja sitten hyvät kriteerit pitää suunnitella, jotta voidaan arvioida politiikan tavoitteet jäsenvaltiot vastaavat. Strategisen suunnitelman arvioinnista komissio kuitenkin sitten esittelee loppuraporttiin ensimmäistä tuloksista, jotka liittyy tähän suoritukseen. Tässä käydään läpi siis kolme ensimmäistä vuotta täytäntöpanosta strategisen suunnitelman osalta. Eli uudelleen kansallista on vastustettu monilta osin minä myös. Olen tyytyväinen siihen, että olemme välttäneet tämän. Ja olen valmis jatkamaan samalla linjalla puheenjohtaja. Alussa mainitsin Dartmonin mietinnön ja miten tärkeän panoksen se on antanut. No Saksin siis täysistunnossa ja yksikkönä näin olen sen jälkeen ryhtynyt kattavasti analysoimaan tuon mietinnön, jotta voidaan nähdä, mitä eroja meillä on kannoissamme ja mitä yhtäläisyyksiä, jos ajatellaan komission alkuperäistä ehdotusta. Olen käynyt läpi tuon analyysin ja päätelmäni on, että 90 prosenttia suosituksistanne Dorfmannin mietinnössä ja muut kommentit kaiken kaikkiaan on otettu huomioon komission ehdotuksessa, joten suurimmat erot, no voimme katsoa tätä Erik, mutta no tämä on teidän ja minun mietinnössänne. Suurimmat mielipideerot välillämme liittyvät rahaan ja budjettiin. No, olen puhunut siitä jo. että tulee uuteen suhteeseen EUn ja jäsenvaltion ja alueiden ja maailmien välillä. Olemme toistaneet sitoumuksemme perusomuksen säännöksiin. Olemme korostaneet, miten tärkeä on PK-viljelijöiden rooli. Varmistaneet, että jäsenvaltiot saavat tiettyä joustoa, mutta vahvoissa EU-sääntökehyksissä – Nämä ovat tuttuja fraaseja, koska äänestitte niistä juusi, ä, juuri. Tiedostamme, että lisääntelyriskin olemassa jäsenvaltioissa olemme ottaneet huomioon sen, että nyt maksavat viivästyneet, korostamme satelliittikuvantamisen roolia. Pienten viljelijöiden järjestelmää pidetään yllä jatkossakin. Aktiivisen viljelijän määritelmä toki hankala. Ja me sitten pitää nyt tätä osa-aikaisen viljelijän käsitettä, mitä tulee älykkään kestävämpään ja reiluun YMP, joka ottaa huomioon viljelyn edut. Olemme pitäneet kaksi kanapilarin rakenteet. EU-rahoitteinen järjestelmä on toki tärkeä. Haluamme tukea innovointia tutkimusta horisontti Euroopan kautta. Ja 10 miljardia euroa tulisi siihen lisää. Olemme korostaneet, että miten tärkeää ovat viljelijät alueella ja siellä, missä on eri ongelmia. Ja kohdentaa tukea pitää tietysti PK-viljelijöille, perheviljelijöille ja nuorille viljelijöille Sapit on pidetty yllä, ehdollisuudet on pidetty yllä osalle, kuten ympäristötavoitteet ja muut yleiset hyödykkeet. Ja se välillä pitää suoritukea jakaa reilummin, jotta voidaan parantaa ulkoista konvergenssia. Ja ensimmäistä kertaa tästä äly, tällaista älykylän autetta vety eteenpäin. On pitäneet yllä tämän markkinakehyksen ykköspilarissa – sitten juridisia vaatimuksia on niin pyritty yksinkertaistamaan, jotta jäsenvaltiot voivat riskivähentämisvälineitä kehittää. Ja sitten on lukupoikkeuksista toimista CMO-asetuksessa. Ja lopuksi mitä tulee avoimen päätöksentekoprosessiin vankaleivyön pertukselle, no tarvitaan tietysti vahvat kehykset EU-tasolla yhteispäätösmenettelyn kautta pitää toki edistyä paljon vielä tämän mandatin aikana ja pitää ottaa huomioon myös kehittyvät maat, pitää tunnustaa, että kriittinen rooli on avaruusteknologioilla mahdollisesti ja parempi pitää integroida kiertotalous tähän kaikkeen. Sen uusi viehdyttämisarkkitehtuuri, no otimme huomioon ehdotuksenne ja haluamme yksinkertaistaa ehdotuksia ykköspilarissa tämän myötä perustana pakollisesti. Olen selittänyt monia asioita jo ja sitten tämä nämä vapaaehtoistoimet kakkospilarissa liittyen agriympäristöön. Sitten korostamme jälleen kerran PK-viljelijöitä. Innovoinnilla ja koulututtamisella uusia teknologioita tässä tärkeä rooli. Tarvitaan uusia nuoria viljelijöitä. Voisin myös mainita tämän vapaaehtoisen koplattuun tuen mallin. No, no tässä on moni esimerkki jos asioista, joista olemme samaa mieltä. Te olette äänestäneet näistä asioista jo. Parlamentilla ja komissiolla on siis paljon yhteistä. Minä uskon, että se mitä ehdotamme on perusta ja jatko yhteistyölle puheenjohtaja loppuun. Sanoisin, että tässä paljon yksityiskohtia Sitä käydään läpi varmaan tulevina kuukausina ja viikkoina. Yksikköni on käytettävissä ne, jotta voidaan puhua yksityiskohdista lisää. Tietysti voin olla kahdenvälisestikin yhteydessä teihin poliittisesti. Olemme yrittäneet käsitellä näitä tärkeintä poliittisia kysymyksiä yritämme, olemme yrittäneet vastata näihin kritiikin kohteisiin myös. Komission ehdotus on siis vasta lähtökohta, ja se on hyvä perusta sille, että voidaan nykyaikaista yksinkertaista politiikkaa teidän mietintöönne perustuen ja perustuen siihen, mitä ollaan nähty jäsenvaltiossa myös maatalousneuvostossa. Odotan innolla rakentavaa yhteistyötä ja keskustelua. Haluan, varmist- haluan toistaa vielä, että teidän asiantuntijuutenne on tässä tärkeässä roolissa. Toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä tulevina kuukausina ja parantaa ehdotusta siellä, missä se on mahdollista. Kiitos. Suurkiitokset, komissaari. Arvoisat naiset ja herrat, olemme jonkun verran myöhässä. Komissaari nimittäin puhui hieman pidempään kuin hänellä on yleensä tapana. Meillä on kuitenkin 40 puheenvuoroa vielä odottamassa. Koordinaattorit puhuvat kukin kaksi minuuttia, sen jälkeen komissaari vastaa ja kukin jäsen saa minuutin puheenvuoron, jotta pysymme aikarajoissa. Eli paras mennä varmastikin suoraan asiaan, ei kannata käyttää aikaa kiittelyihin. Ja nyt lähdemme liikkeelle. 15 sekuntia ennen puheenajan loppumista ilmoita jokaiselle. Herr Vorsitzender, danke Herr Kommissar. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Arvoisa komissaari, mietin asioita vuoden 90 90-luvun kannalta. Ajattelen silloin käytettyjä laitteita ja esimerkiksi lehmä maitotalousyrittäjiä ja aikoja tuolloin. Te puhuitte taas byrokratiasta. Uskon, että byrokratia itse asiassa tulee kasvamaan eikä suinkaan vähentymään, niin kuin äsken totesitte. Olen aika varma siitä, että sääntöjä tullaan ottamaan käyttöön entistä enemmän ja se tarkoittaa käytännössä byrokratian lisääntymistä. Itse äh, puhuin äh, taannoin äh, nuorten viljelijöiden kanssa erilaisista konsepteista ja he totesivat, että he eivät enää suostu työskentelemään näiden ehtojen vallitessa. Meillä on käsissämme tilanne, jossa toisen pilarin puitteista otetaan paljon varoja. Emme kuitenkaan pysty pääsemään tällä tavoin pitkälle – jos tavoite olisi asetettu ensimmäisen pilarin piiriin, tilanne olisi varmastikin toisenlainen. Uskon, että meidän on käsiteltävä vielä näitä kysymyksiä, käsitellä näitä kysymyksiä. Olen pahoillani siitä, että edustaja Bremis ei voinut olla paikalla. Hän on nimittäin Dublinissa ottamassa vastaan palkintoa, joka Irlannin pääministeri hänelle on myöntänyt. Mutta niin kuin sanottu, nämä yhteisen maatalouspolitiikan ehdotukset toivottavasti myös otetaan huomioon Brexitin kannalta. Oui, merci. Euh, monsieur le commissaire, non. Votre... Kiitos. Komission jäsen, tämä ei ole tasapainoinen, realistinen tai hyvä ehdokas. Ja tässä ei kiinnitetä, ehdotus, tässä ei kiinnitetä hy- huomiota maailman muutoksiin. Te puhutte siitä, että budjetti muuttuu, mutta tässä ehdotuksessa ei huomioida tätä riittävästi. Tässä on äärimmäisen joustava YMP. Te haluatte saada jäsenvaltioilta hyväksynnän mahdollisimman pian. Tällä ei ole mitään yhteyttä tähän nykyiseen suuntaukseen. Tämä on strategia, jossa pyritään löytämään kaikkein pienin mahdollinen yhteinen nimittäin. Lissabonin tässä asetatte Lissabonin sopimuksen vastaisesti parlamentin paitsioon luomalla näitä kansallisia strategioita kriisihallintavälineet ovat kaiken maatalouspolitiikan keskiössä. Liberaali lähestymistapa, vaikka se onkin legitiimi, niin siinä vaiheessa, kun markkinat eivät enää maksa riittävästi maanviljelijöille, niin tässä ei voida tehdä poikkeuksia. Mutta tässä teidän ehdotuksessa ei tehdä mitään ehdotusta tähän suuntaan. Miten toimitaan siinä tilanteessa, kun markkinoille tulee kriisi? sisämarkkinoiden eheys määräytyy yhteisön toimien kautta. Siksi hämennynkin tästä kans- äh, maatalouspolitiikan kansallistamisesta. <clears throat> Thank you very much indeed, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Niin, mennään nyt suoraan asiaan, ettei härnätä komissaaria sen maatalous on ala, kuten tiedämme. Tai jos nyt ajattelee, että kaikki menee hyvin yhtäkkiä, sitten jotakin tapahtuu täysin riippumatta viljelijästä, ja joka luo ongelmia. Mikä luo ongelmia? Nä, on nähty viime vuosina ja aikoina ajasta toiseen. Ajasta aikaa näin käy, joten mitään ei voida taata siitä, mitä tulee tapahtumaan. Seuraava YMP vaatii, että se antaa tuottajille joustoa ja välineitä, joilla voidaan näihin haasteisiin tarttua ja käsitellä niitä. Haluaisin tietää enemmän siitä, miten aiotte ja selventää tuota kriittistä prosessia, jossa olet mukana, kun koordinoidaan toimintaa komission kanssa. Se tulee olemaan tärkeää, koska en halua, ja pelkään tässä nyt, että tässä ollaan luotamassa byrokraattista hirviötä, ja että viljelijöiden tuotteen pitää sitten perustella se, mitä he tekevät entistä tarkemmin ja mitä se suhtautuu sitten jäsenvaltion komission toimintaan. Haluaisin tietää siitä enemmän, jos voisitte kertoa. Ja tulevina kuukausina tästä voidaan keskustella varmasti lisää vielä. No, kommentoitte sitä, että lopputuloksen pitää olla myönteinen viljelijälle, mikä on tietysti tärkeää ollen – YMPtä tarkkailut eri näkökulmista eri komissaarien aikana. Mutta se, mitä ihmiset unohtavat, ja kun puhutaan budjetista, että kun YMPtä uudistettiin ja siihen tuotiin nämä alakohtaiset maksut, joka ei ole indeksoitu, sidonnainen eikä muutenkaan sidonnainen, niin no viljelijöitä, heitä on leikattu joka vuosi, eikä sitä ole mainittu ollenkaan, joten Täytyy sanoa, että tuota rahasvaat alun perin lammas, lihantuottajat, no lihantuottajat ja muut, ja nyt heillä ei ole mitään tarjolla, ja sitten katsotte vain, miten tuo jatkuu entisestään johtajan komission toiminnasta, kun he tekevät kauppasopimuksen Merkosuurin kanssa muun muassa. Tak, tak, kiedy mówimy o tym liberalizmie, o czym mówił pan poseł Andrieu. Aivan, kun puhutaan liberalismista, liberalismista niin hän ö, varmastikin tulee välittömästi mieleen. Ja hyvä pitää kuitenkin Fisherbollin toimet aiemmin. No niin, nyt eteenpäin. Kiitos komissaari, kiitos, että tarjositte jatkokeskustelua kanssamme, kun, jos meillä on kysymyksiä. Meillä tietysti tärkeää on budjetti ja mitä tapahtuu, jos emme oikeasti saa sieltä valmiiksi että budjetti ei sitten olisi. tulee kostanomaan jonkinlaista tilapäiskautta vai pitääkö viljelijöiden sitten jo nyt laskea, että tulee leikkauksia, jos meillä ei sitten budjettiaset ole kunnossa. Puhuitte strategisista suunnitelmista myös. Tuli tällainen jonkinlainen työryhmä Task Force, joka tukisi jäsenvaltioita. No se on kyllä tarpeen kiireisesti Tuleeko tähän konkreettisia toimenpideehdotuksia, jotka pitäisi sitten panna täytäntöön vai voitteko antaa tästä lisätietoa, miten nuo strategisuunnitelmat sitten näyttäisivät ja sitten, no puhuitte yksinkertaistamisesta, mutta vaaditte kuitenkin raportteja, kaikenlaisia jäsenvaltioita, strategiasuunnitelmia vuosittain. Joten en nyt tiedä, miten tämä sopii yhteen, että halutaan yksinkertaistamista, maanviljelijätuotteille. Sitten ehdollisuus aiheena. No siitäkin vielä kysymys. Onko tästä keskusteltu, kun oli jäsenvaltioiden kanssa, koska monissa jäsenvaltioissa ei tästä, mitä oli sitten nuo ylärajat, capping kysymykset mietityttävät, miten aiomme estää sen, että jatkossa – toimintaa hajautetaan. Se meitä huolestuttaa kaikkiaan. en nyt suhtaudu tähän kovin negatiivisesti. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuksia, pitäisi käyttää tilaisuuksia hyväksi. Tässä pitää vetää yhtä köyttä, jotta saamme tästä jotakin hyvää aikaiseksi viljelijöille ja tuottajille ja pk-yrityksille. Pan poseu Pan poseu Thank you, Chair. Every cap... Kiitos. Kaikki YMP-komissaarit ovat sidoksissa tähän aiempaan YMPn toimintaan. Vähemmän tukia, vähemmän reilua nuorille viljelijöille ja nämä ovat kiinteästi mukana. Nimittäin 80 prosenttia maataloustuista annetaan 20 prosentille varakkaimmista viljelijöistä. Ainut tapa estää tämä on asettaa tukikatto saataville tuille. Me kuuntelimme tätä fanfaria näistä, tästä ehdotuksesta ja komissio sanoi, että se asettaa 60 000 euron til, tukikaton, mutta tämä teidän ehdotus on täynnä porsanreikiä. reikiä tukikatto on pelkkä kangastus. Ja te totesitte täällä, että te, te haluatte priorisoida suorat tukia täällä. Minä sanoisin, että täällä on priorisoitu varakkaampien suuryritystilojen toimintaa muiden pienempien toimijoiden kustannuksella. Me haluamme tulevaisuuden eurooppalaisen maanviljelijöille. Nuoria viljelijöitä tarvitaan, mutta he ovat järjestelmän ehdoilla, kun järjestelmä ei tue heitä. Te olette puhuneet yksinkertaistamisesta. Te ette ole varmaan koskaan pitäneet puhetta puhumatta yksinkertaistamisesta tässä valiokunnassa. Mikäli halutaan yksinkertaistaa YMP-maksuja, meillä on tukikelpoinen ala, ja muita määritelmiä. Miksei etupainotteista ja anneta tasa-arvoisia maksuja per hehtaari. Me tietäisimme, että mikäli tämä järjestelmä olisi käytössä, suuri, suuri, suuri enemmistö viljelijöistä olisi paremmassa asemassa. Maatalousyhteisöt saisivat erittäin suuren taloudellisen Stimuluksen ja ainoat, jotka voisivat vastustaa tätä ehdotusta, olisivat nämä suuryritystilat, jotka pilaavat tämän YMP-järjestelmän ja imevät sen tyhjiin. Onnittelut komissaari. Sanamuodot ovat hyvät, mutta politiikkaa on sama vanha uudessa paketissa vain. Ympäristö kärsii uudesta YMPstä. Menetämme satoja tuhansia viljelijöitä, työllistyneet. Eh, ei tule tulkausta vai? No, työllistynyt työntekijät kärsivät tuosta politiikasta. Ja lopputulos on, että komissio sanoi, että jatkamme samalla linjalla. 20 prosenttia maksusta menevät ensimmäisen pilariin. Kaikki pysyy samana kuin ennen. että tulee viherryttämisen, niin viherryttämistä pois, että sanotte, että no kunnianhimoiset uudet toimenpiteet, että sanot sanakaan sitä, mitä nämä uudet ympäristötoimenpiteet ovat, miltä ne sitten näyttävät. Uskotteko vakavissanne, että jäsenvaltuuskunnat pitävät huolen siitä, että kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa tehdään? kuka viimeisessä reformissa paras vierittymistä jäsenvaltio sanovat, että äh, näin on. Ja nyt sitten he pitäisi tarjota parempaa ympäristöpolitiikkaa, ette usko itsekään. Ja vastauksenne on edelleenkin, että meidän pitää äh, ottaa huomioon globaali kauppa. Olkaa nyt rehellisiä. Selittäkää, että miten tähän sovitaan vapaakauppasopimukset, joita olette laatimassa – Tämä ei voi mitään paikkaansa. Me voi avata markkinoita samalla sitten Euroopan sitten halvemmin. Tämä ei sovi yhteen kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan kanssa. Eniten minua ärsyttävät nämä leikkaukset toisessa pilarissa. 25 prosenttia todellinen luku, eikä 15 prosenttia, eikä sekään ja ole riitä. Ympäristötoimenpiteet siinä menevät äh, hajalle sitten viimeistään. Niin puhutte ylärajoista, tietysti kuten minäkin, että lopuksi ylärajat eivät toimi, koska ainakin viisi suurta maata sitten vastustavat sitä. Sehän on vain retoriikkaa tuo toimintanne, joten vetäkärtuksenne saman tien vain takaisin, tuokaa uusi ehdotus ja puhutaan sitten vakavasti ja puhutaan politiikasta, joka on epäonnistunut eikä jatketa niin kuin ennenkin, sillä emme voi jatkaa samaan vanhaan malliin tulkaa takaisin pari viikon kuluttua ja ertokaa jotakin uutta. Se olisi parasta, mitä voitte tehdä. Widzę, że dopisuje pan posłowi humor. Kiitokset. Huomasin, että täällä on <clears throat> tehty selkeää parannusta. No niin, sitä ongelma. Climate Action Kiitos. Nämä ympäristötoimenpideosioehdotuksesta kiinnostaa minua. Mitkä viidestä kasvanekaasu kaasusta olisi luovuttava. Onko vesihöyrystä mahdollista luopua? Se on suurin kasvihuonekaasu. Ja miten näistä pääsee eroon? Tämä mansikkilehmä, miten me tiedämme, että se on vähentänyt metanipäästöjä edellisvuoteen verrattuna. Sama pätee näihin NOx-päästöihin. Ja komissio haluaa, että kasvisviljely kasvaa, niin tämä tuottaa oksideja. Mikä luo parannukseen maailman ympäristölle, Otten huomioon, että tilanne huononee. Mikä osa tästä ympäristön huononemisesta on kasvihuonekaasujen syytä, mikä johtuu, mikä osuus taas johtuu kuukierrosta, valtamerten virtauksista ja maan pyörmisliikkeestä. Eivät maanviljelijät näihin asioihin voi vaikuttaa, joten me tarvitsemme ohjeet viljelijöille, kuinka voimme parantaa maailman säätä, koska he saattavat olla lainsuojattomia koska ei ole mitään mahdollisuutta kertoa heille, kuinka näitä sääntöjä tulisi noudattaa. Bardzo dziękujemy. Pan Suur Kiitokset esittelijä sitten puheenjohtaja, kiitokset, kiitokset myöskin komissaari. Uskoakseni maanviljelijöiden pitää olla nimenomaan maatalouspolitiikan keskiössä. Heidän pitää, nimenomaan, heidät pitää ottaa huomioon erityisesti, kun tulevia maatalouspolitiikan suuntauksia vedetään jopa kymmenen vuoden päähän on mietittävä sitä, josko ensimmäisen vai toisen pilarin kumpi niistä on parempi valinta suorien tukien osalta ja samaten artikla 90 kannattaa miettiä maanviljelijät, niin kuin tiedätte, he haluavat ainoastaan elää kunnia-arvoisesti ja, ja Siksi eh, meidän onkin eh, taattava se, että he saavat eh, riittävän tuen. Jos ajatellaan nyt ylipäätään yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämistä ja yksinkertaistamista, niin on pakko todeta, etten kyllä siihen usko. Näyttää siltä, että itse asiassa hallinnolliset rasitteet ja, ja, ja muut <clears throat> monimutkaiset kysymykset lisääntyvät. Mielestäni 68 artikla olisi sopivampi pohja koko hankkeelle. Jos ajattelen asiaa Schengen-alueen kannalta, se on myöskin mielestäni haittatekijä, koska loppujen lopuksi se asettaa turhat rajat. Yksi Yksittäisten eh, maiden pitäisi myöskin investoida maanviljelyyn ja ylipäätään eh, maan hyväksikäyttöön. Ja siksi onkin mietittävä sitä, millä tavoin maanviljelijät voivat olla tässä hankkeessa eh, mukana. Emme voi hyväksyä sitä, että he jäävät lapsipuolen asemaan. Proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem po wystąpieniach koordynatorów Kiitokset. No niin, kuten totesi arvon naiset ja herrat, annan nyt vastauspuheenvuoron komissaarille. Näiden koordinaattoritten kysymyksiin on mahdollisuus vastata. Kiitos. Tämä ensimmäinen toimintamalli, niin tämä luo yhteyden komission ja jäsenvaltioiden välille. 2013 vuonna sovittu politiikka on sellainen, että siinä on yhteys komission ja maanviljelijän välillä – kaikki tukikelpoisuussäännöt, kriteerit päätetään Euroopassa. Ja tässä on yhteinen hallintamalli täytäntöönpanon jäsenvaltioiden yhteisön välillä. Nyt näiden YMP-strategisten suunnitelmien kautta pyrimme siihen, että tässä ei ole yhden mallia, vaan tässä saadaan joustavuutta, jotta voidaan sopeuttaa YMPtä paikallisiin olosuhteisiin kuinka voitaisiin saavuttaa nämä yhdeksän tavoitetta YMPllä, jotka asetetaan EU-tasolla ja niistä ollaan vastuussa komissiolle ja ainoastaan maatalouskomissaarille. Tämä on perustavanlaatuinen siirtymä. EU ei määrää puun paksuutta tai puun etäisyyttä – toiseen puuhun. Nämä määritellään kansallisella tasolla ja myös nämä tavoitteet määritellään kansallisella tasolla. Tätä minä haluan korostaa, joten en tiedä, miten tämä voi tuoda enemmän byrokratiaa, koska suuri osa EU-säännöistä, joita on olemassa, johon päälle tulee vielä kansalliset säännöt, niin nämä säännöt nyt poistetaan, nämä EU-säännöt. Tässä on merkittävä muutos sääntömäärään, joita maanviljelijät jouduttavat noudattamaan. Ja ensimmäistä kertaa minä olisin Desille todella esille tämän Tämä on yksi yhdeksästä tavoitteesta, se, että nuoret viljelijät pääsevät, mikäli heillä on liisauksen, verotuksen tai yhteistyön avulla hyviä aloitteita, niin EU pystyy antamaan lisäarvoa jäsenvaltiolle siten, että on suunnitelma, miten voidaan saavuttaa enemmän nuorille viljelijöille – miten voin saada aikaan enemmän nuorten viljelijöiden hyväksi, koska ainoastaan 6 prosenttia viljelijöistä ovat alle 35-vuotiaita. Dorfman mietinnössä on 178 ehdotusta. 178 ehdotusta. 175 ehdotusta ovat sellaisia, että niistä voidaan olla yhtä mieltä. 12 on sellaisia, että ne koskevat varoja, varat ovat tärkeitä, mutta Meillä ei ole välineitä näihin ehdotuksiin välttämättä vastata, mutta nyt näissä monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa on tarkoitus katsoa, mitä näiden ehdotusten kanssa tehdään. Mutta sanoisin, että 185 170 on sellaisia, joista olla yhtä mieltä, niin tämä on mielestäni hyvä alku sääntelyn vähentäminen, josta täällä mainittiin, niin se on jo osa lainsäädäntöä se, että halutaan markkinajohteisempaan politiikkaan. Mikäli muutoksia halutaan tehdä, niin tämä vaatii suuria ponnistuksia. Me olemme tehneet pakolliseksi koontiasetukseen, että tehdään riskinhallintavälineitä siten, että raken, pyritään estämään epäreilua kilpailua olemassa lainsäädännön pohjalta, että luodaan lisää avoimuutta, joten tämä kriisi hallintamekanismit ovat olemassa, niitä tulee rahoittaa, riskinhallintaan välineet ovat olemassa, joten ne ongelmat, joita tähän aiheeseen liittyen on, niin ne on kyllä tässä ehdotuksessa sisällä tämä siirtymä sääntöpohjaisesta lähestymistavasta viljelijälähtöiseen toimintatapaan siinä, missä että jäsenvaltiot ovat enemmän tekemisissä viljelijän kanssa on parempi. Tässä täytyy, pyritään siihen, että vähennetään tätä ylisääntelyä. Näitä tukia ei ole koskaan indeksoitu siinä aikana, kun ne niin sanoo täällä töissä. Tässä suhtaudutaan nyt äh, tätä ehdotusta siihen, mikä tilanne on ollut aikaisemmin. Tässä näitä indeksejä ei tulla muuttamaan nytkään. 2021 shekki sitä tullaan vertaamaan nykyiseen shekkiin. Viljelijät haluavat tietää, kuinka paljon rahaa he saavat vuosittain. Toki, mikäli rahaa saadaan enemmän jostain, niin se toivotetaan tervetulleeksi. Tämä on romanttista varsinkin, kun rahasta on puhe. Kiitos puheenjohtaja. Asetuks- ehdotuksessa on myös sääntelyitä, jotka ovat sektorikohtaisempia. Nyt ehdotuksessa on soveltamisala, joka mahdollistaa sen, että voidaan katsoa sektorikohtaisemmin politiikan tiettyjä osioita. Ja tämä on asia, jonka minä halusin nostaa esiin. Tietyt sektorit kokevat paineita aika ajoin ja nyt tähän ongelmaan pystytään paremmin vastaamaan. Raha on tärkeä. Meidän on suotava ennakoitavuutta viljelijöillemme. Brexit on saanut aikaan sen, että meillä on poliittisesti tulenarkatilanne tilanne siinä vaiheessa, kun Iso-Britannia kaikkoa Euroopan unionista, niin meidän on katsottava, että meidän ohjelmat saavat edelleen riittävästi rahoitusta. Tätä me pyrimme komissiossa tekemään. Niin meidän on katsottava, että tukien maksatukset jatkuvat. Mitä tapahtuu? Mistä tämän 12 miljardin aukko saadaan mm, kurottua umpeen? Miten voimme varmistaa sen, että maksuihin on riittävästi rahaa? Strategisista suunnitelmista. Mm, ja täällä puhuttiin myös näistä tästä suorituksesta. Meillä on 200 indikaattoria, joiden avulla pyydetään tietoja jäsenvaltiolta. Tätä on virtaviivaistettava, vähennettävä tätä määrää ja se on asetettava sellaiseen muotoon, että pystymme saamaan paremmin, paremman kuvauksen tästä suorituksesta. Kaikki jäsenvaltioiden on myös osoitettava, että heillä on tukipalveluita. Tukikattoasia on suuri, suurempi asia joillekin jäsenvaltioille kuin toisille tämä ehdotus nostaa esiin, miten tämä tulisi toimimaan. Jäsenvaltiot saavat päättää, onko tukikautta 60 vai 100 000 euroa. Vapaaehtoisesti monet jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tässä vaiheessa 150 000 euroon. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että varat olisi jaettava reilummin ja olen parhaani mukaan pyrkinyt heijastamaan tämän ajatuksen tähän ehdotukseen. Tämä 80-20 jako, joka täällä nostettiin esiin, niin se ei pidä paikkaansa. On jäsenvaltioiden asia, miten nämä tuet jaetaan. He voivat vaihtaa uuteen järjestelmään, joka on käytössä 11 jäsenvaltiossa, tähän SAV-järjestelmään. Sen muut luovutaan tästä perinteisestä tukikelpoisuudesta. Tähän voi vaikuttaa kansallisella tasolla, mm, riippuen siitä koalitiosta, koalitiosta, mistä on mukana. Nuoret viljelijät ovat osa omaa tavoitetta, ja nyt meidän on nostettava jäsenvaltiolle esiin se, että me todellakin pyrimme tekemään nuorten viljelijöiden hyväksi jotain yksinkertaistamistoimet. 5000 viljelijää Irlannissa ja nauttivat tästä pre-prevention maksusta. Ja se tapa, jolla me toimimme, on tärkeä, mutta meidän on myös katsottava, ettei ylisääntely toteudu sitten jäsenvaltiotasolla. Meidän on todellakin seurattava, miten nämä pannaan täytäntöön, ja meidän on saatava tämä yksinkertaistamisen hyöty myös viljelijälle, eikä pelkästään hallinnolle. Hauslingille minun on sanottava tämä teille. Te ette ole lukeneet tätä. Te tiedätte, että tämä vihreä arkkitehtuuri on nostettu esiin tässä ja tiedän, että minun on kaikki teille selitettävä. Mutta lukekaa nyt tämä asiakirja. Uusi YMP-arkkitehtuuri on äärimmäisen kunnianhimoinen. 20 prosenttia virtaviivaistettu ympäristötoimien hyväksi 40 prosenttia tulevaisuudessa. Tiedän, että tämä harmittaa teitä, koska minä todellakin etenen tämän asian suhteen. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus viherryttämisestä, niin sanotaan, että se ei toimi, se oli liian monimutkainen. Nyt me annamme kannustin järjestelmän ensimmäisen pilarin mukana. Tässä on ehdollisuudet, joka tarjoaa tämän pohjan. Tätä te olette peräänkuuluttaneet. Ja nyt me toimimme näin. Ja siinä tämä kunnianhimo, mikä halutaan kakkospilarista YMPn kautta lisää varoja. Se on mahdollista ympäristötoimien kautta, mutta tässä vaaditaan korkeampi kunnianhimon aste, jotta varoja saadaan lisää. Hoisling, sinä voit tehdä näitä tarkistuksia, voimme sitten katsoa niitä. Minä en tule tätä maa muuttamaan. Agnew, Tämä perustavanlaatuinen muutos on se, että ollaan jäsenvaltioiden kanssa tekemisissä eikä suoraan viljelijän kanssa. On erittäin paljon sääntöjä, joita jäsenvaltiot joutuvat noudattamaan. Alankomaista on hyvä esimerkki. Olemassa oleva lainsäädäntö liittyen maitoalan ja Alankomaat joutuivat 160 nautaa kutsumaan takaisin 160 000 nautaa, jotta saadaan tilanne tasapainoon. Tämä oli suuri ongelma, he eivät pitäneet tästä. Hoitoma voi kertoa tästä. Jäsenvaltio oltava tavoitteita. Tässä hieman keskitytään, sopiko, että minä jatkan. Luoso Tämä on poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen tämä ehdotus tavoitteinen on tärkeää, että maanviljelijät saavat korvauksia kaikista näistä vaatimuksista, joita heille asetetaan. Minä olisin tyytyväinen, että YMP saisi enemmän rahaa, ja minä olen kertonut nyt tästä yhteydestä, jonka puitteissa tämä tehtiin, tämä nykyinen ehdotus, tämä on lähtökohta. Se on mm, aloitus neuvotteluja varten. Ranska on sanonut, että se ei halua leikkauksia YMP. Minä en tiedä, ovatko muut jäsenvaltiot tätä mieltä. Katsotaan. Hyvä. Sitten siirrymme seuraavaan kokouksen jaksoon. Henkilökohtaisesti kuitenkin halusin huomauttaa sen verran, että vaikkakin jäsenmaat saavat lisää toimivaltuuksia, se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että lähdettäisiin uudelleen kansallistamaan maatalouspolitiikkaa. No niin, sitten vielä toinen seikka. Myöskin jäsenmailla on paljon tehtävää tällä, saralla, esimerkiksi verotuskysymykset ja, ja ylipäätään esimerkiksi maankäyttöön liittyvät kysymykset. Mutta sitten eteenpäin kokouksessa. Edustaja Mato, seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kanarian saarella olemme äärimmäisen äh, huolestuneita. Äh, puheenjohtaja Juncker oli, otti kantaa Guajanan taholta Euroopan unionin tilanteeseen myöskin ja merten takaisin alueisiin. Viime kuussa myöskin tehtyyn päätös, jossa 21-27 ajanjaksolle asennettiin käyttöön lisävaroja. Kyse oli 3,9 prosentin summasta ja niin kuin tiedätte, Öö, että tätä ehdotusta ollaan nyt miettimässä. Toivon, että sitä ei hyväksytä, koska se ei ota huomioon maa viljelijöiden tilannetta, eikä niin mikä ole samalla linjalla kuin perustamissopimusta artikla 341. Arvoisa komissaari, en voi hyväksyä tätä vähennystä millään tavoin ja siksi peräänkuulutankin sitä, että varat äh, otettaisiin äh, käyttöön. Kyse on ehkä 25 miljoonan summasta. Se ei sinänsä ole paljon, mutta se on valtava summa äh, kuitenkin Kanarian saarten, tyyppisille ja muille merentakaisille alueille. De Castro. Seuraava De Kiitos puheenjohtaja. Minuutissa äh, haluaisin ottaa esiin ainoastaan pari seikkaa. Ensimmäinen liittyy budjettiin äh, ja tervehdin äh, herra Artuita puheenjohtajana. Kuusi ministeriä on ottanut kantaa yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskysymykseen. Toivon, että seuraavassa neuvoston kokouksessa saamme laajemman tuen taaksemme, mutta myöskin Euroopan parlamentilla on tässä sanansa sanottavana. Me voimme nimittäin laatia paremmat ehdot, niin kuin täällä on usean otteeseen todettu, ei ole totta eikä liioin oikeudenmukaista, että Euroopan unionin maanviljelijät joutuvat maksamaan Iso-Britannian viulut. Haluaisin, arvoisa komissaari, muistuttaa teitä myöskin siitä, ettei kyse ole siitä, että käydään keskustelua pelkästään hyvistä uutisista, joita äsken juuri saimme kuulla. Totta kai esimerkiksi pienviljelijät ovat hyvin mielissään siitä, että hallinnointikysymyksiä parannetaan ja myös nuorten nuorten viljelijöiden tilannetta kohennetaan, mutta ajattelen tätä kokonaisuutena, ikään kuin viitekehyksenä, joka edelleenkin aiheuttaa paljon ongelmia ja, ja valtavaa hallinnollista taakkaa. Hans Garcia. Ruben Garcia. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset myöskin komissaarille. Palaan vielä herra Paulo de Castron kommenttiin. Minun mielestäni tämä ehdotus ei pidä sisällään hallinnollisen rasitteen vähentämistä eikä byrokratian vähentämistä ylipäätään. Päinvastoin, vaikka nämä ovat kuitenkin tavoite, tavoitteeksi asetettu. Arvoisa komissaari, jos ajatellaan sitä, millä tavoin tilannetta voidaan vahvistaa, niin esimerkiksi Euroopan parlamentin ehdotus vaikkapa vaikka, vaikkapa eläintenkasvatuksesta olisi ollut aika, aika hyvä pohja. On totta, että karjan kasvatus on vaikeuksissa ei pelkästään ultraperiferisellä alueella, vaan muuallakin. Samoin olisin mieluusti nähnyt joitakin ehdotuksia lisää vielä nuorten tilanteesta, koska tässä ehdotuksessa ei mitään uutta varsinaisesti heille ehdoteta. Ja tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Rova Hoibus. Kiitos komission jäsen. Puhuitte paljon siitä, että ei tule uudelleen kansallistamista, vaan että yhteisiä tavoitteita muillaan, jotka pätevät kaikille yhtä lailla. Mutta jos nyt katson tavoitteita, niin nämä ovat hyvin erilaisia tavoitteita ja ristiriidassa myös toisaalta osittain. Ja jos kansvaltiot sitten poimivat rusinat pullossa, on selvä kilpailukyky. Kyllä se on tärkeämpää minulle kuin ympäristösuojelu tai, sitten, tai kuin ilmasto, niin sitten joudumme tässä sitten noidan kehään. Nämä ovat heikkoja ehdotuksia. Meillä ei nyt ole selkeää kuvaa tilanteesta. Valtiot laativat strategiset suunnitelmat ja sitten viljelijät saavat omat tavoitteensa, mutta kokevat sitten haasteita edelleen samalla tapaa kuin aikaisemmin ympäristön ilmaston osalta, markkinoiden osalta, tämä heilahteluihin. Tarvitsemme tässä aivan toisella suuntaviivoja. Koko tämä ehdotus ei ole minusta hyvä lähtökohta, niin kuin te sanoitte minusta. Tämä on menetty mahdollisuus käyttää rahoja paremmin, että voidaan tukea viljelijöitä ja muuttaa tuotantoa. Toista vaan mitä Hoisling sanoi, vetäkää takaisin ja tarttukaa haasteisiin kunnolla. Yes, thank you very much, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Johdantopuheenvuorossanne sanoitte, että maanviljelijät ovat erittäin riippuvaisia tuista. 46 prosenttia heidän tuloista tulee suorista tuista Brysselistä. Tämä järkytti minua melko paljon. Mielestäni tämä ei ole terve, että Meidän pitäisi tehdä jotain näistä luvuista. Ja mielestäni vastaus ei ole se, että ne vähennetään suoratuista. Meidän pitäisi lisätä sitä tuloa, jotka niitä tulee, jotka saataisiin markkinoilta. Hyvä, että te orientoidutte markkinoille ja pyritte parantamaan Euroopan maataloussektorin kilpailukykyä. Mm, yleisesti ottaen olen tyytyväinen tästä ehdotuksesta. Se on enemmän räätälöity ja siinä puhutaan enemmän niistä haasteista, joita viljelijät tulevat näkemään pitkällä aikavälillä. Se auttaa lisäämään kestävyyttä ja kilpailukykyä ja tässä ei pysytä tässä samassa vanhanaikaisessa toimintamallissa siten, että ollaan riippuvaisia tuista. Minulla on kysymys tähän liittyen. Monesti käytetään sitä argumenttia, että tarvitaan maataloustukijärjestelmää, koska toimenpiteet täällä ovat tiukempia kuin vaikkapa kolmansissa maissa. Minun edeltäjä pyysi tutkimusta tästä, mikä on ero kustannusten välillä, mitä on EU-ssa verrattuna kolmansiin maihin. Onko teillä lukuja tähän liittyen ja kuinka korkea tämä ero on? Kiitos. No, Ilman mikrofonia. Nie powiedziałeś, jak ten rynek ma dać więcej dla rolnika. E, pan... No e, totta kai myöskin markkinoiden oltava osa tätä kokonaisuutta. Merci, monsieur. Herran antaa, arvoisa komissaari, ihan rehellisesti täytyy tunnustaa, että on äärimmäisen vaikea antaa tukea tälle budjetin ulkopuoliselle koktailin osalle. Maatalouspolitiikan suhde esimerkiksi yritysmaailma on täysin Brysselin ulottumattomissa. Jos ajatellaan viimeistä kolme vuotta, ollaan äärimmäisen kaukana tavoitteista. Ja teidän ehdotuksenne, anteeksi komissioehdotus, se perustuu siihen, että tukia vähennetään ja lisätään muita kuluja. Tämä ei ikävä kyllä ole hyvällä pohjalla eikä todellisella pohjalla. Siksi Olenkin huomannut, että vaikutusanalyysi ei ole samalla linjalla budjettiesityksen kanssa eikä myöskään kansainvälisten sopimusten kanssa. Me emme ole saaneet aikaiseksi muuta kuin sanahelinää. helinää uusi äh, reformi saataisiin äh, hyvälle tolalle ainoastaan siten, että äh, budjettia hiottaisiin. Näyttää siltä, että tässä on tarpeen nyt olla todellinen kasvatustieteen asiantuntija, että saatte Euroopan parlamentin ymmärtämään oman tekstinne sisällä. Myślę, że zapominamy, że budżet ustala komisja, a nie... Budjetti esitetään äh, kuitenkin äh, budjetista vastaavien tahojen äh, suulla, eikä suinkaan siis maataloudesta vastaava taho ole se, jolle nämä asiat pitää nyt esittää. No sitten eteenpäin, edustaja Vaits. Herra komissaari. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Kyllä on niin, että me että suurin osan tulossa me tukimyitä, mutta uskotteko, että tästä kovasta työstä, hyvistä yhteentarvista laadimme, halusimme reilun hinnan mieluummin. No, jos me nyt tarvitsemme näitä tukia, niin no, meidän pitäisi selittää enemmän yhteiskunnan, miksi me niitä saamme yhteiskunta odottaa meiltä ympäristönormien noudattamista, terveitä elintarvikkeita, ja ne on ollen pitää orientoida paremmin tätä tuotanta tukea. Olen luomuviljelijä ja täytän ilmasto, veden suojelu, eläinten hyvinvointi ja kaikki muut tavoitteet, mitä paperissa lukee ihan täysin. Ja missä minut on mainittu, tai tämä ala, missä lukee, että luomuviljely on tavoitteiden huipentuma. Ja jos nyt PK-tuotteja haluatte todellakin tukea, niin laittakaa rajaksi kaksi hehtaari tai sitten kaksi lehmää per hehtaari, koska sillä palkitsisitte ne viljelijät, jotka ovat pitkään työssä näitä asioita ja rankaisitte niitä, jotka tekevät työtä amerikkalaisen maissin ja brasilaisen soijan kanssa. Pan poseł, pan poseł Arti. Merci, monsieur le président. Herra Arti. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos komissaari. Kiitokset myöskin siitä, että Dorfanin äh, mietinnöstä otettiin äh, mukaan äh, olennainen paitsi budjetti. On todettava, että budjettivaliokunta esitti toiveen siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan osalta budjetti säilytettäisiin, joten meiltä saatte täyden tuen. Ja tervehdinkin niitä ponnistuksia, joita osoitatte, kun pyritte vähentää muodollisuuksia ja hallinnollista taakkaa ja niin edelleen, joskin vielä jonkun verran epäilen näiden yksi, yksinkertaistamishankkeiden toteutumista, mutta se on kuitenkin tärkeää. Nyt neuvottelut vasta käynnistyvät ja te halusitte muistuttaa meitä siitä, että Ranska tukee budjetin säilyttämistä maatalouskysymyksissä. Ja esimerkiksi kun puhutte komissaari Oettingerin kanssa, niin ei kannata jättää muistuttamasta häntä siitä, että Ranskan viranomaiset käyttävät usein ikään kuin kaksi kieltä. On syytä puhua selkeästi. Maatalouspolitiikka ei missään tapauksessa perustu pelkästään sääntöihin ja budjettiin. Se on johdonmukaisuuspolitiikkaa ja myöskin elintarviketurvallisuuteen ja, ja omavaraisuuteen liittyvää politiikkaa. Siksi peräänkuulutankin johdonmukaisuutta sekä maatalouspolitiikan että vapaakaupan välillä. Kun hyväks, tähän ei nimittäin päästä, jos me hyväksymme sellaiset tuontisäädökset, joita ei voida kerta kaikkiaan kannattaa. Huomio nyt e, e, e, kaikille henkilökohtaisesti tein päätöksen siitä, että budjettivaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoroa ei rajoiteta. Domnule Komisar, eu vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați depus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Kiitos noista ponnisteluista. On totta, että teidän työssänne te pyritte tyydyttämään kaikkien jäsenvaltioiden tarpeita tästä huolimatta. On joitain ongelmia, joitain kohtia, jotka ovat meille pettymys, joitain kohtia, joita haluaisimme parantaa. Te nostatte esiin maataloustuet. Enhän minä pidä siitä, että toisen pilarin tukia vähennetään. Mutta nyt kun varoista puhutaan, niin haluaisin tietää, miksi on eroa eri viljelijöiden välillä? Miksi Ranskan viljelijät saavat kaksi kertaa enemmän tukia kuin Romanian viljelijät? Jossain vaiheessa oltiin sitä mieltä, että kyse oli kustannuksista. Nyt nämä kustannukset ovat samanlaiset. Tai minä voisin sanoa, että tuotantokustannukset itäisissä jäsenvaltioissa ovat korkeammat, koska maat eivät ole niin kehittyneitä teollisesti. Sitten edustaja Koresko. Ähm, Kiitokset puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, te totesitte, että te puollatte tasa-arvoisempia maksuja. Tämä on kuitenkin ristiriidassa mielestäni komission toiminnan kanssa. Nyt haluankin kysyä seuraavaa. Jos ajatellaan rahoitusta ja varsinkin suoria maksuja. Miksi Euroopan komissio ei ota huomioon niitä sopimuksia, joista päätettiin maiden liittymisen, Euroopan unionin liittymisen yhteydessä. Miten paljon puolalaiset maanviljelijät esimerkiksi saavat tukia? Onko komissio tehnyt laskelmat siitä, miten paljon maksaa yhden euro asettaminen eri jäsenmaiden käyttöön. Te totesitte, että viherryttäminen ei ollut hyvä valinta. Minkälainen sija ilmastokysymyksillä teillä on kokonaisuudessa? Kaiken kaikkiaan, jos puhutaan terveellisen tuotannon lisäämisestä on pysyttävä johdonmukaisena. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, zahvaljujem na vašem dolasku. Peti, kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, kiitos, että tulitte paikalle valiokuntaan. Mitä tulee Kroatian liittymissopimukseen, oli siirtymäaika 2022 asti. Sen aikana kroatialaiset viljelijät saisivat osan maksusta ensimmäisestä pilarista tulen kansallisesta budjetista ja sitten osan EAKRstä. Kroatian kohdalla tämä päätyy 2020 ja nyt sitten on tuossa leikkauksia YMP. Sen mä tietää, josko Kroatia on sitten ainut valtio on e historiassa, joka ei saisi täyttää määrää EUta, niin kuin oli määritelty liittymissopimuksessa – maksaako Kroatia sitten täydet summat, joka on mainittu liittymissop- liittymissopimuksessa, mikä heikentäisi viljelijän tilaa. Tässä on kyse myös minaraivauksesta. Jos maaseudun kehittämisen rahoitusta on leikattu 25 prosenttia, hän tietää, että miten sitten tämä johtaisi siihen, että maaseutuja voitaisiin paremmin kehittää, ottaen huomioon, että Kroatian alkoi 46 prosenttia kansasta budjetistaan maaseudun kehittämistä varten. Kiitos. Komissari Hogan, minulla on teoria ja minulla on kysymys. Ensinnäkin tiedämme, että budjetti tulee pienenemään, mutta minulla olisi ehdotus. Täällä me kaikki tiedämme, että YMP budjetti alenee muuttovirroista johtuen. Me tiedämme, että muuttovirta on saatava loppumaan se muuttovirta, ihmisten muuttovirtaa virtaa kylistä kaupunkeihin. Tämä on mahdollista estää tämä muuttovirta täällä tänään ja tämä maaseudun kansoituksen väheneminen, niin se on mahdollista saada estettyä. Mehiläisen hoito on erittäin tärkeä, mitä täytyy tehdä tähän liittyen. 7 indikaattori sanoo, että indikaattorit, jotka liittyvät ympäristöön ja ilmastotavoitteisiin, voivat muuttaa niiden pakokattaa interpretaation mukaan lukea relevantissa kansallisissa ympäristö- ja ilmastovälineissä – joka pohjautuu EU-lainsäädäntöön artikla 11 ilmaisee, että jäsenvaltio pitää ottaa mukaan ehdollisuusjärjestelmissä YMP strategisissa suunnitelmissa ja tämä on selvennetty liitteessä kolme, jossa on nämä jäsennelty esimerkiksi. Tässä ei ole kuitenkaan vaatimus siitä, että se ekologiselle keskitymisalueelle eikä ole kielletty torjuntaan käyttöä minkä tyyppisellä maalla. Miten yhteiskunnan kysyntä tässä täyttyy, kun halutaan mulla on monimuotoisuus ja pölyttäjät muussa olla turvattu? Oui, merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissaari. En ole asiantuntija maataloudessa, mutta osaan laskea kuitenkin 300 Euroopan komission ehdotuksen sisällään pitävät muutokset ja siihen suhteutettuna 27 miljardia, joka liittyy Britannian siirtymiseen Euroopan unionin ulkopuolelle. Jos me laskemme nämä kaikki summat nyt yhteen, jää jäljelle 15 miljoonaa. Tämä näyttäisi siltä, että loppujen lopuksi tätä käytetään pelkästään alibina nimenomaan Iso-Britannian Euroopan unionin jättämisen mielessä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen alustuksessanne puhuitte siitä, että te maatalouspolitiikka on yhteistä politiikkaasta korostitte. Sanotte myös, että se toteutuu tässä mielestäni, mutta jos nyt katson nyt sitä yksityiskohtaisesti ja näin, että dekoplatut että säilyvät 27 tuotetta, niin sitten teollisuudessa luku on 10-30 prosenttia, olisi tuo luku. Jos nyt katsotaan, kuinka paljon varoja si- voidaan siirtää ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, mutta myös toisesta ensimmäiseen pilariin, niin jos nyt katson, jos ajatellaan toista pilaria, että noin 30 prosenttia tuosta vähimmäismääristä suuntautuisi ympäristöpolitiikkaan, sitä ehdotatte, että 75 prosenttia investoinneista, ei investoinnista tukea, niin sitten minä kyllä mietin, missä tämä yhteisyys on. Eikä, eikä tässä lopulta päädytä uudelleen kansallistamisiin vain. Ja puheenjohtaja keskeyttää. Thank you very much. Kiitos paljon. Muutama vuosi taaksepäin, mikä olisi kuullut, että YMP-ilmoitus tehdään No, tämä kiinnostaa kaikkia, jotka asuvat maaseudulla minun maassani. Ja minä toivoisin, että kaikki maani asukkaat kuulisivat tätä, koska se mitä täällä tapahtuu on todellinen pankkiryöstö ja täällä pakoautoa ja komissaari. Nyt puhutaan jaosta. Se oli yksi minun toiveistani, mutta valitettavasti ei ole mahdollista jakaa mitään sellaista asiaa uudelleen, jota ei ole, koska meillä ei ole kovinkaan paljon jaettava siinä vaiheessa, jossa leikkaukset tulivat ainoastaan yli 60 000 euron tuista. Ja sitten jos kiinnitetään huomiota työvoimakustannuksiin, niin tämä kaikki tukikattojärjestelyt ovat täysin tarpeettomia. On varmasti monia ihmisiä, jotka sanovat, että he ovat maanviljelijöitä. He maksavat itselleen 120 000 euron palkkaa ja sitten he voivat pitää kiinni YMPn tuloista. Minä olisin toivonut uudenlaista jakoa, mutta uudenlaista jakoa ei tule, mikäli YMP ei koe läpi, käy läpi merkittäviä muutoksia. Minä en näe Dorfmanin mietinnön välillä mitään yhteyttä, mikäli tämä nykyinen tilanne jatkuu. Kuinka te voitte sanoa, että tämä ei pohjaudu siihen, mitä tehtiin 27 vuotta sitten? Miten nämä tuet miksi olisi hyvä puhua siitä, mitä on tehty nyt, eikä siitä, mitä tapahtui 27 vuotta sitten. Te olette unohtaneet kaiken, mitä me nostimme esiin. Minulla ei muuta puheenjohtaja. Tak, podwójny czas. No niin, te puhutte nyt täällä tupla-ajan itse asiassa. Frage. Kommentti ja kysymys. Ihan aluksi tuo kommentti. No se on tämä avoimesti komission jäsen että minusta ei ole oikein, tuo tuot tänne parlamenttiin ihan viimeisenä. Nämä Pivirallisuus sitten, että oli ensin kaikissa muissa toimielimissä, ensin lehdistölle menitte vielä ja sitten nyt vasta tuotte tänne. Tämä ei ole hyvä toimintatapa. Puhuttaako nyt on hienoa, että on niin paljon meppejä paikalla. Pitää sanoa kuitenkin, että kohteliaisuus ei näköjään ole vastavuoroista tässä. No konkreettinen kysymys sitten vielä puhuitte. Se työvoimaan oikeutta, voidaanko se laskennasta työvoimasta vai todellisesta työvoimasta, jos on kyse työvoimasta ja sen aseman edistämistä, joka tekee töitä tilalla, niin sosiaalidemokraatimilla on erittäin tärkeää, että tässä voidaan edistää vain niiden työntekijöiden asemaa, jotka ovat saaneet kunnon vakuutukset, sosiaaliturvan ja muuta. Ei voi niitä työpaikkoja, jotka tapahtuvat pimeillä markkinoilla tai jossakin muualla. Tietysti poikkeuksia voi olla perheenjäsenille, se on selvää, siitä pitää keskustella. Mä no, toistan vielä, työvoimaa voi tukea jonkun vain, jos kyse on työpaikoista, jotka on kunnolla vakuutettu ja turvattu sosiaali. Kiitos. Äh, Informaatia. No niin. Toden totta. Asia on juuri näin. Nyt kun olemme kuulleet eri tahoja. On aivan selvää tietenkin, että komission edustajat puhuvat myöskin lehtimiesten kanssa. Mutta me olemme tällä tavoin nyt järjestämme tämän illan kokouksen. Rova Katainen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Osa esityksistä on todella haasteellisia, mutta esimerkiksi vastuun siirtäminen jäsenvaltioille yhdistetyn strategian muodossa maaseutusuunnitelman muodossa on, on kuitenkin tervetullut. On myös tärkeää, että luonnonhaittakorvaukset on mukana tuossa esityksessä. Kuitenkin ehdollisuuden ja viherryttämisen vaatimuksiin tarvitaan huomattavasti lisää joustoa, sillä esimerkiksi turvemaiden ja lyhyen kasvukauden erityispiirteitä ei ole otettu riittävästi tässä huomioon maatalouden budjetinleikkauksia erityisesti maaseudun kehittämiseen emme voi hyväksyä. on valitettavaa että juuri sieltä missä ympäristötoimenpiteitä on tehokkaasti toteutettu sieltä leikataan eniten. koskien tukikattoa on kysyttävä komissaarilta mitä komissio sillä tavoittelee ollaanko kaikki näkökohdat otettu huomioon. monet tuottajat ovat tehneet investointeja ja kasvattaneet tilakokoa jotta yksikkökustannuksia saataisiin alas ja tehokkuutta lisää. alenevat tukikatot ilman muuta huonontavat ja heikentävät kannattavuutta. miten komissio suhtautuu tähän tosiasiaan? Rouva Gueja, Arvoisa komissaari, epäilemättä kun puhutaan uudesta strategisesta järjestelmästä, on selvää, että jonkun verran tiukkuutta on toteutettava. Se, että budjettia leikataan, sitä suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä vastustaa. No nyt kuitenkin pari konkreettista kysymystä. Miksi itse asiassa käytätte rakennerahastojen asetusta pohjana? En ymmärrä, mikä tarkoitus tällä on. Se itse asiassa johtaa tilanteeseen, jossa rahoitus on, on epäoikeudenmukaista. Liittyen nyt siitä, onko kyseessä tavoite ykkös- tai tavoite kakkos maa. Ja itse asiassa en ymmärrä, mitä kriteereitä käytätte tässä äh, äh, rakennerahastokysymyksessä. Sitten, äh, miksi naiset ovat kokonaan unohdettu, kun puhutaan maaseudusta ja, ja maataloudesta? Ja vielä, jos ehdotusta ei hyväksytä eikä rahoituskehyksiä hyväksytä, niin mitä sitten tapahtuu? Voorzitter, dank u wel. Commissaris, journalisten hebben... Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Toimittajat eivät saaneet äh, vastata siihen. Paljonko tässä nyt leikataan? Paljonko rahaa? Sehän tässä on kysymys. Eli paljonko rahaa on sitten käytettävissä ja sitten kohdistettu toinen kysymys. Tässä voidaan ensimmäistä toisesta pilarista. Te sanoitte, että neuvontavissa elimissä pk ja no, mutta ei voi olla niin, että valtio jäsenvaltiot ja minun jäsenvaltion alankomaat. No siis ei voi olla niin, että rahaa ja niitä kun on käyttöön esimerkiksi niitä satoja tuhansia nautoja teurastettu, jos sitten ei ole tehty hyvin, niin sitten yritykset menevät konkurssiin. Miten tämä voidaan selittää, että maaville voi pysyä, maaville alankomaissa, se on konkreettinen kysymys. Kuismiuk. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, na początek... Arvoisa komissaari, nyt strateginen huomio. Te totesitte, että 12 miljardin vähennys tulee jatkossa olemaan täyttä totta. Mitä muita painopistealueita Euroopan komissio on asettanut. Monet muutkin toimet itse asiassa maksavat miljardeja. Mielestäni tämä on aika outo lähestymistapa. Sitten täällä salissa tuotiin esiin myöskin uudet maat ja suorat maksut aihe. Näyttäisi siltä, että toimenpiteet ovat ainoastaan hienosäätöä ja jollakin tavoin fasadi parantamista, koska mitään todellisia uusia maksuja ei nähtävästi olla antamassa uusille maille. Tämä on täysin epäoikeudenmukainen käytäntö. E, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Hienoa, että komissio tavoittelee konvergenssia lähentämistä toisaalta. En ole tyytyväinen siihen, että Baltian maissa, Liettuassa, tulee 175 prosenttia keskiverosta laskettu liittymissopimuksemme mukaan. Meidän piti saavuttaa EUn keskivertotaso jo vuonna 2013. Eli tarkoittaa sitä, että meidän maailmallemme joutuu tekemään töitä kovemmin, ei ole yhtäläisiä toimintaedellytyksiä heille sitten. 37 000 maanviljelijää ovat jo allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa ilmaisivat, että eivät hyväksy näitä toimia. Eli kun puhutte konvergenssista, tarkoitatteko sitä ihan tosissanne? Puhutteko konkreettisista toimenpiteistä ja jos niin, milloin niitä sitten tulee sillä? Kaikki jäsenvaltioiden pitää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 niin osa ehdotuksistanne miellyttää minua markkinalähtöisyys muun muassa, mutta myös tuo vihreä rakennearkkitehtuuri, siinä on paljon mielenkiintoisia asioita, mutta toisessa pilarissa saattaa olla ongelmia ja ehkä ensimmäisessäkin, mutta varmasti saamme tähän ratkaisuja. Sitten tähän New Delivery Model-malliin, niin toivon, että olette oikeassa ja toivon, että positiivinen kantanne pääsee tässä eteenpäin, mutta täytyy sanoa, että olen tässä hieman epäilevä Tuomas, uskon vasta kun näen, sillä viimeksi oltiin samasta lähtökohdasta liikkeelle, mutta jatko oli ongelmallisemmat. Toivotaan, että nyt käy paremmin. No, sitten resurssien laskeminen, jos ajatellaan yhtäläisyyttä minun raporttiin ja siihen, mitä te olette tehnyt no, tässä on hyvin suurpiirteinen, kun sanoitte, jos laskit 90 prosenttia, oltiin yhtä mieltä asioista, sanoitte, no minä en löytänyt noin korkeaa lukua, että olisi samaa mieltä niin monista asioista. Erityisesti ensimmäisessä piilarissa olisin halunnut enemmän rohkeutta. Erityisesti ensimmäisessä piilarissa Siihenhän menee varmasti suurin osa rahasta, jos on vähemmän rahaa käytössä, niin sitten pitää myös pohtia, että mihin sitten se keskitetään. Ja no ylärajoittua capping ei teistä ole oikein toimenpide. Mikään toimija ei tuosta tule positiivisesti hyötymään, näin uskon. Tätä pitää vielä parannella, mutta sen takiahan me olemme paremmissa paikalla, jotta voidaan tuomina kuukausina yrittää tekstiä parantaa. Panie pośle Dorfman, i zachował pan e, równowagi w komplementach, jakie pan otrzymał od e, pana komisarza. Arvoisa edustaja Dorfman. Te itse asiassa esititte paljon enemmän tunnustusta komissarille kuin päinvastoin. No niin, sitten eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Neljä kysymystä. Ensinnäkin regressioiden hehtaarin myötä. Oletteko sitä mieltä, että EU-alustat ovat niin erilaiset, että keskitetty sääntely tuo semmoinen haittaa kuin hyötyä? Ja tuo yläraja kysymys eh, eikö se pitäisi jättää, kysymys jättää jäsenvaltioille juuri, koska alueellisesti alustat vaihtelevat. Toinen kysymys, Dorfman mainitsi tämän jo, miten tämä toinen pilari tulee muodostumaan. Kolmas kysymys, tuo vanha tukiperuste minulle jäi puuttumaan. Onko tuota perustukea enää olemassa? Jääkö sinulta välittää neljäs kysymys? Byrokratian purku maanviljelijän osalta. No, tämä on polemiikkia aiheuttavaa. Ehkä pitää laittaa ylärajaa hallinnollisten työntekijöiden määrälle, jotta saadaan byrokratiaa purettua. Sillä voidaan parantaa toimintaa minusta. No, teillä on hyviä ajatuksia byrokratian purusta, mutta tämä idea pitää päätyä sitten myös maanviljelijöille asti, sillä se, hän on tämän kaiken keskiössä. Kiitos. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sigur că apreciem foarte mult eforturile dumneavoastră și ale comisiei. Komission jäsen, me arvostamme ponnistelujanne ja komission ponnisteluja, mutta me olemme myös tyytymättömiä. Me olisimme halunneet, että konvergenssi on nopeampaa että se on riittävällä tasolla uusien jäsenvaltioiden kannalta. Ja nyt, jos puhutaan tukikatoista, olisi tärkeää huomata, että on sellaisia jäsenvaltioita, joissa on erittäin paljon hyvin suuria maatiloja. Meillä on 3500 äärimmäisen suurta tilaa Romaniassa pieniä ja keskisuuria tiloja on tuettava, koska mikäli ne eivät saa tukia, ne eivät pärjää markkinoilla, mutta meidän ei pitäisi unohtaa näitä suurempia tiloja myöskään. Ja jos puhutaan joustavuudesta, hyvä komission jäsen, siitä lähtien kun minusta tuli parlamentin jäsen, olemme puhuneet joustavuudesta. Ja minä uskon, että se, että te siirrätte vastuuta jäsenvaltioille erittäin paljon tulee johtamaan siihen, että hallinnollinen taakka vähenee. Minä olisin halunnut useita eri sääntöjä, jotka standardoidaan kaikille Euroopan maille. Kiitos. Madame Ribeiro. Rouva Rivero. Istu. Komissaari, olen, ää, olen todellakin huolestunut siitä, mitä itsemääräämisoikeuden menettäminen tulee tarkoittamaan. Se on kuin Trojan hevonen. Ajattelen useita jäsenmaiden kaupunkeja ja alueita, jotka eivät tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu Toisaalta taas äh, komissaari näyttäisi siltä, että äh, maatalouspolitiikan äh, rahoitusta pitäisi nyt useaan otteeseen vielä arvioida, koska 4 prosentin muutos ei, ei varmastikaan muuta tilannetta, jos ajatellaan asiaa kokonaisuudesta. 25 prosenttia olisi ehkä sopivampi summa, mutta toisaalta taas on puhuttu yhteisrahoituksesta jäsenmaiden kanssa ja 30 prosentin luvusta tässä yhteydessä. En, en usko tähän. Itse asiassa maanviljelijät ovat jo joutuneet maksamaan katkeraa hinnan, hinnan ansioistaan. Ei voida hyväksyä sitä, että he joutuvat nyt entistä huonompaan tilanteeseen ja maksamaan jopa tuplaten. Herr Kommissar, Komissiossa se, mitä en ymmärrä, että miksi ehdotuksia tehdään, jos ne eivät lähde siitä liikkeelle, tai mitä pidetään oikeana ja tarpeellisena, vaan jo ehdotuksessa toimitaan ristiriitaisesti sen suhteen, että miksi ryhtyy tiettyyn suuntaan. Kun tässä on asioita, joita tarvittaisiin tavoitteiden osalta, että ne saavutettaisiin sen takia, pohdin tässä, että tämä on yksittäisiä aloja, pilari kaksi, byrokratian purku. Onko tässä tehty vaikutusten arviointia muun muassa, jossa yksityiskohtaisesti voitaisiin vertailla, että miten tämä, tämä tarkoittaisi todellisuudessa. Ja kolmas kysymys, mitä siirtymäsääntöjä tässä olisi tulossa teidän mukaan? Pan poseł Branan. Um, Commissioner, you've indicated... Komission jäsen, te olette nostaneet esiin sen, että Brysselistä käsin ei säännellä puiden määrä hehtaarilla ja puiden määrä ei tule sitten sääntelemään tai määräämään tukimäärää. Tämä perusasetus ei mainitse mitään puumäärää per hehtaari, joten vaikka tämä vaikuttaa näyttää parannukselta, niin ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että maatalousalalla nähdään puiden määrän nouseminen, koska ei välttämättä komissio ei välttämättä tule näkemään tilannetta niin, että sellaiset alat, joissa on puita, olisivat laidunkelpoisia. Olisiko mahdollista, että vielä selkeämmin tuodaan esiin se, että puut ovat tervetulleita maatalousaloille ilman, että se on riski Onko myös mahdollista, että metsätalous on mahdollista? Tässä voidaan parantaa biodiversiteettiä, maanviljelijöiden tuloja ja ympäristöä. Hvala za herra Vuković. Ensinnäkin viisi hyvää asiaa. Ensinnäkin tässä on tulossa tukikatto tulossa, mikä on hyvä toiseksi positiivinen suhtautuminen nuoriin, edelleen kolmanneksi, se, että edistetään ja tuetaan tuota keskinäisiä yhteyksiä viljelijän ja työnantajien välillä, ja sitten myös nuo älykkylät, älytilat ovat tässä mukana. Mutta sitten on kolme dilemmaa, kolme ongelmaa. Miten me vähemmillä rahoin voimme toimia, jos ajatellaan maaseudun kehittämisohjelmia ja toisaalta myös kohesiovaroja. Miten me tulemme kaiken onnistumaan, kun on vähemmän resursseja jatkossa käytössä? Sitten nämä strategiset suunnitelmat, joita jäsenvaltiot valmistelisivat, niin eikö tämä nyt loisi ongelmaa maksujen jatkavuuden osalta? ei tästä tule liian raskas taakka jäsenvaltioille, jos ajatellaan viherryttämistä. Eikä tämä johtaa epätasa-arvoon EU-ssa. Monsieur le commissaire. Kalanvier. Äh, Komissaari, äh, ensimmäisen äh, pilarin kustannukset ja budjetin vähentäminen ovat aika raju muutos. Samantyyppinen aihe kuin esimerkiksi maahanmuuton rajoittaminen. Ajattelen nyt Ranskaa. 614 miljoonaa on järkyttävä suku, luku. Ja nyt jos ajatellaan maatalousasiaa tai ylipäätään, niin suur vallat äh, ja, ja suurpäättäjät äh, hallinnoivat tätä asiaa. Ajatellaan nyt vaikkapa äh, Yhdysvaltoja tai VTOn toimia. Millä tavoin he ottavat kantaa tällä hetkellä, kun Euroopan unioni rämpii suossa? Ja samaa aikaisesti me kuitenkin käytämme ikään kuin tekosyynä sitä, että ensimmäisen pilarin varoja pitäisi käyttää ilman, että tukia irrotetaan. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meidän maanviljelijämme joutuvat entistä haavoittuvampaan tilanteeseen ja heidän tulotasonsa vähenee. Siksi ehdottaisinkin, että laadittaisiin jonkunlainen strateginen suunnitelma, otettaisiin huomioon eri jäsenmaiden tilanteet. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari. Minun on todettava, että ehdotus pitää mielestäni sisällä äh, vielä varsin paljon epäilyksen aiheita. Me puhumme nyt yhteisestä maatalouspolitiikasta. Haluan vielä palata tähän termiin. Teidän tarkoituksenne on nyt äh, asettaa tavoitukset, tavoitteet ja sen jälkeen taas jäsenmaat vastaavat lopuista siitä, miten asiat äh, toteutetaan käytännössä. Mielestäni me kuitenkin tarvitsisimme entistä selkeämmät ja paljon selkeämmät säännöt, ottaa huomioon myöskin kilpailukysymykset. Miksei toimita sillä tavoin, ettei törmätä enää epäreiluihin käytäntöihin? on puhuttu paljon joustavuudesta, ja, mutta tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että meillä on paljon yhteistä, mehän puhumme nyt yhteistä maatalouspolitiikasta. Pani poseu Dodos. Kiitokset ja sitten vielä Roidotos. Thank you. Commission... Kiitos komission 75 prosenttia pois Irlannin agrientarvikasta menee Iso-Britannian markkinoille. Yli 20 prosenttia pois Irlannin naudanlihasta myydään yhdistyneessä kuningassa, kunnassa ja sisämarkkinoilla. Kuitenkin jatkossakin tuette tällaista varajärjestelmää, joka tuhoaisi järjestelmämme ja maatalousalaa. Tulisi kontrolleja meidän ja päämarkkinoiden välillä tällä viikolla iltoissa Sanomanlehdessä. No se on varmasti taattua luettavaa irlantilaiselle komissaarille. Siinä kritisoitiin tuossa edessä Iranin hallitusta ja komissiota neuvotteluista. Siteraan iltaiset viljelijät ovat nyt välitilassa. Voimme pohtia uusia markkinoita vaikka kuinka paljon haluamme moninaista niin paljon kuin haluamme, mutta tilanne on, että emme voi korvata nykymarkkinoita meidän yhdistettä kuningaskuntaa muilla markkinoin. Meidän pitää ostaa tiemme EU- ja kansallisen markkinoille devalvoida irantilaisten tuotteiden hinnat. Puhutte esityksessänne siitä, miten rahoitus vaikuttaa ja miten Brexit tulee vaikuttamaan, mutta ette puhu ollenkaan siitä, että markkinoille pääsy turvattaisiin maailman suurim, viidenneksi suurimmalle taloudelle, satelan irantilaisia ja eurooppalaisia viljelijöitä, ja neuvoisin teitä lopettamaan politikoinnin tässä kaikessa. Kommentti ilman mikrofonia. No siitä varmaan olikin tyytyväinen. Panie pośle Branen. Panie pośle Branen. Edustaja Braner, seuraava puhuja. No niin, mikrofoni päälle, olkaa hyvä voorzitter commissaris eh, de term Kiitos eh, puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Maatalousreformi on aika kunnianhimoinen termi, kun tarkastelee sitä, mitä komission ehdotus pitää sisällään. Euroopan komissio eh, haluaa 350 äh, miljardia äh, maataloustukia, äh, mutta on otettava huomioon myöskin erilaiset tuotantoalueet. Oli sitten kysymys maidon tuotannosta, viljan tuotannosta tai mahdollisesti jostakin muusta tuotantosuuntauksesta. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Euroopan parlamentti on usein vastustanut äh, tukien äh, antamista nimenomaan massatuotantolaitoksille. Äh, Nyt kun tarkastelee tämänhetkisiä sääntöjä, ollaan ikään kuin törmäyskurssilla. Euroopan parlamentti otti kantaa asiaan muutama, asia, muutama viikko sitten. Haluaisinkin selkeän vastauksen tähän. Mitkä ehdot tulee täyttää, jotta saa käyttöönsä enemmän äh, tukia äh, eläinten äh, kasvattamiseen. Mielestäni tätä silmällä pitäen pitäisi saada aikaiseksi selkeät säännöt. Santos. Edustaja Santos. Kiitos, kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, komissaari. Aikaa on vähän, menee suoraan asiaan. Haluankin äh, kysyä Euroopan äh, komissio kantaa nimenomaan siihen, mitä Euroopan komissio Komission puheenjohtaja totesi, hän sitoutui siihen, että Euroopan komissio tekisi odotettuja, eh, odotettuja parannuksia nimenomaan maatalouspolitiikan saralla. Nyt nähdään kuitenkin eh, merkkejä siitä, että tehdään leikkauksia eh, eri maissa ja aivan riippumatta siitä, mikä integraatioaste on kysymyksessä, mielestäni alueellisten ominaisuuksien ja erityispiirteiden huomioon ottaminen olisi kuitenkin välttämätöntä. On totta, että tehdyt ehdotukset ovat tietenkin vasta pohja työlle, mutta toivoisin, että nämäkin näkökulmat otettaisiin huomioon, ettei lähdettäisi väärään suuntaan. Pan pan Tom, the floor is yours. Eh, eh, voorzitter. mijnheer de commissaris, bedankt om eh, bij ons te zijn vanavond. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Te olette saaneet erittäin paljon arvostelua kohteeksenne oikealta, keskeltä ja vasemmalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä ainakin saadaan jonkinnäköistä vipinä aikaiseksi tämän ehdotuksen myötä. Te olette sitä mieltä, että tässä pitäisi saada enemmän kansallista päätäntävaltaa maatalouspolitiikkaan, mutta meillä on kaksi maatalouspolitiikkaa. Molemmat yhteisöt joutuvat palauttamaan yhden suunnitelman, kun on olemassa kaksi, suunnitelm- kaksi aluetta, vai miten tässä tullaan toimimaan? Nikt nie wychodzi zadowolony z negocjacji. Näyttäisi siltä, että kukaan ei ole täysin tyytyväinen. Sehän tarkoittaa sitä, että neuvottelut ovat edenneet eh, hyvin. No niin, joka tapauksessa nyt eh, näiden kysymysten jälkeen eh, on vuoro antaa puheenvuoro komissaarille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, kovasti teitä kiinnostaa meidän Hienoa, että on voinut käydä keskustelua. Yleinen kommentti poseista. Moni puhui tästä. Erityisesti ne, jotka olivat huolestuneita 3,1 prosentin leikkauksesta. No, Juncker on tästä jotain aikaisemmin. En tästä tiennyt. Joten tuomme tänään tämän hänen tietoisuutensa ja katsomme sitä sitten budjettikomissaarin kanssa. Se on osa. Olemme sitä käsiteltiin ihan samalla tavalla kuin muitakin, paitsi kouluohjelmia ja eräs toinen. Ne ovat kaksi poikkeusta. Ymmärrän. Nämä huolet tähän hankkeeseen liittyen. Tuen sitä, mitä te Castro sanoi suhteessa siihen, miten tärkeää, että se ovat tehtävän tasalla. Sen takia käytämme henkilöstöresursseja ja rahaa ennakkoon. Viimeksi teimme virheen ja tekin valittelitte siitä. Paolo, puhumme tästä, eli että Esoden auttaminen lainsäädännön valmistumisen jälkeen on liian myöhäistä. Ehkäpä. Senpä vuoksi ne eivät tulkitse lainsäädäntöä sillä tapaa, jolla piti tehdä. Se tapaa parlamentti ja jäsenvaltiot halusivat sen tuon tulkittavaksi. Joten yritetään toimia hieman toista tapaa, ehkä toimii, ehkä ei. Joka tapauksessa yritämme auttaa heitä strategisen suunnitelmien avulla yritämme auttamaan, mitä lainsäädäntövallan käyttäjä haluaa etukäteen ja sitten annetaan resursseja suotuisen käyttöön. 22 27 jäsenvaltiota on tavalla tai toisella ilmaissut tukensa. Se, että olisi lisää rahaa jo budjetissa Tunnetut jäsenvaltiot, osa ei ole tullut tähän päätämään, mutta katsotaan miten käy. Kuten tiedätte, miten tämä menee, tässä valitaan yksimielisyyttä, jos otetaan lisää rahaa. Monet ja joita puhuitte suhteessa budjettiin, suotat voimakkaasti myös turvallisuuteen, maahanmuuttoon ja puolustukseen ja terrorismiin näihin muihin prioriteetteihin, joten poliittisia valintoja pitää tehdä, kun komissio sitoo laki, pitää pysyä tietyissä parametreissa. Ja Art Tweetit tämän, tämän hyvin, mutta budjettivaliokunnan puheenjohtaja sanoi, että tämä on lähtökohta, prosessin alku, ja yhteisesti yritämme sitten parantaa tätä kaikkea. Toivottavasti tämä johtaa hyvään suuntaan, jos ajatellaan maataloutta. Jos tähän Randes mainitsi sen, että äh, lampaat ja vuohet ja muut nuoret tilalliset, niin nämä ovat tavoitteita, jotka ovat osa tuota koko mallia. Todetaan sitä, että jäsenvaltioiden pitää puhua mistä prioriteista ehdottaa niitä. Sitten joustotäytävän osalta no se sallii jäsenvaltioiden sen, ettei ole yhden koon ratkaisua, vaan että olisi enemmän joustokestä näitä aiheita, jotka huolestuttavat heitä. Kreikkalainen tilanne suhtautuu ympäristöön täysin toisella tapaa kuin tanskalainen. Ja tämä heijastuu näissä me osittain ensimmäistä kertaa. Nuoret viljelijät on mainittu näissä tavoitteissa yhtään missään EU-politiikassa ylipäänsäkin, jos ajatellaan sukupolvenvaihdosta. Jäsenvaltio pitää antaa ehdotuksia, jossa EU voi mennä sitten tähän suuntaan, koska sukupolvenvaihdos on tarpeen muuten. Menetämme maaseudun elinvoimaisuuden, joka on äärimmäisen tärkeä osalta sosiaalista kohesiota, joka halutaan varmistaa keskustelussamme myös. Sitä Hoibek, hallintokysymykset vaalivat sitä, että kaikki sidosryhmät mukaan lukien ympäristökasastot tulevat kuulluksi suunnitelmista valtioissa – se on selvästi asetuksessa. Että kaikki sidosryhmät, niitä pitää konsultoida. Hoitema. Emme ole tietoisia näistä luvuista kolmessa maissa, mutta tarkistan yksiköltä huomenna. Ja jos meillä on lukuja kolmesta maista, niin voi lähettää ne teille. Varmasti ajatte tässä uutta Seelantia ja sitten se, miten he ovat poistaneet suorat tuet ja miten markkinat hoitavat kaiken siellä, eikä ole mitään interventiota siellä, mutta muistuttaisin, että he on 11 miljardia euroa laaja ympäristöongelma, joka heidän pitää myös ratkaista. Eli internetyöt tavoitteet ja yhteiset teon politiikat voivat itse asiassa estää näiden asioiden tapahtuvan, joten tässä tarvitaan tasapainoa. No täällä mainittiin budjettikysymykset monella kohtaa. Dantin muun muassa, totta kai olemme hankalassa tilanteessa. Monen jäsenvaltio on ottanut tämän kanssa ja tässä on rahoituksen seuraamuksia. Ja Viska puhui että YMPstä leikataan 200 miljardia, vaan 200 miljardia koko EU-budjetista pitää leikata, eli tuo Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuus. Eli no, 12 miljardia euroa on no, osa siitä liittyy maatalouteen, mutta ei kokonaisuudessaan. Ei niin paljon tarvitse leikata sen takia, että he erot edustaa. Se on tuo heidän maksuotensa aikaisemmin. Mutta tämä sen, että tämä ei tule olemaan helppoa, paitsi saamme lisää rahaa jäsenvaltioilta. Ja meillä on kommentteja tästä ihan pian. Olen sitä mieltä vasta, kuten tekin Dortmanin mietinnössä, josta äänestitte myös, että tarvitaan elintarviketurvaa. Miten se toteutuu sitten luomuviljelyssä tai perinteisessä viljelyssä? No siinä on kyse valinnoista ja tuemme viljelijöitä Kyllä, tuemme lomuviljelyä kakkospilarissa voimakkaasti. Te haluatte, että olisi pelkästään sitä, haluatte, että olisi pelkästään lomuviljelyä EU-ssa. No, ehkä vähempään tyydytte, onpa hienoa, mutta no, pitää olla valinnanvara näissä kysymyksissä perustan tiettyihin sääntöihin ja velvollisuuden, joita tunnette. Olemme uudistaneet luomusääntelyä äskettäin, että ihmiset tekevät oikeita asioita ja sitten käyttävät luomutuotteita ehkä enemmän aikaisemmin. Kiitos budjettivaliokunnan puheenjohtajan esityksestä. Hän sanoi, että tarvitaan rahoitustukia enemmän ja hän uskoo, että YMP pitäisi tukea, mikä on loistavaa, jos kuullaan budjettivaliokunnan puheenjohtajan suusta. Hienoa. Mutta jos suorat että kokoiset kovemman koulauksen niin olette samaa mieltä, että olisi hankala saada nuo rahat takaisin pilariin yksi. hän voisi saada pilarin kaksi takaisin, koska on optioita pilarissa kaksi, jos halutaan yhtäiset toimintaedellytykset pilari yksi maksuista, mutta jäsenvaltiot loppujen lopuksi laitavat enemmän rahaa ja budjettiin, jota voidaan käyttää pilarin yksi tai kaksi. Jäsenvaltiot ottaa enemmän rahaa suoraan maaseudun kehittämishankkeisiin itse tai yhdistämään molempia. Tai sitten on varin navara siitä 15 prosenttia suuntaan tai toiseen, jos 15 prosenttia sen lisäksi siirtää pilarista yksi pilariin kaksi ilman yhteisrahoitusta, niin sitten se pitää mennä ilmastotoimiin muun muassa. Tämä voi ehkä ilahduttaa vihreitä ystäviä täällä. Ja kauppapolitiikka on samaa mieltä Artyin kanssa. Kauppapolitiikkaa pitää tarkastella. Ei eristyksessä sitä, mitä teemme, vaan pitää katsoa, miten se vaikuttaa EU-maatalouteen. Pitää pohtia parlamentin roolia, kun neuvotellaan kauppasopimuksista. Ja Macronhan oli juuri Australiassa, ja hän, hän puhui EU-mandatissa suhteessa uuttiin neuvottelujen Australian ja Uutisanotin kanssa. Onnea hänelle sitten, mutta näin on käynyt tässä äskettäin, joten kauppa on tärkeää, mutta sitä pitää hallinnut tavalla, joka heijastelee näitä arkaluontoisia kysymyksiä sektorin, niin kuin tehdään. Madam Zoana, uh... Zona mainitsi tästä ulkoisesta konvergenssista. Tottahan toki tässä voitaisiin tehdä kenties enemmän, mutta tämä riippuu myös niistä budjettivaatimuksista, joita on. Täällä voidaan tehdä monen asian suhteen enemmän. Tämä riippuu siitä, mitä rahaa meillä on ja mikä neuvottelujen lopputulos on. Mutta ainakin, no tässä pyritään konvergenssia paranemaan, eikä tämä ole ainoastaan idässä 4,2 prosenttia Liettuossa enemmän kuin muualla. Ensimmäisen pilarin tuki vähenee kaikkialla. Latviassa sama tilanne ja Virossa. Ja Portugali, Portugal on myös hyötynyt. Rope ei mainitse tätä, eikä tämä neljä miljoonaa tullut mainituksi, jota minä myönsin tulva-apua. Kaiken Raha tulee kaikkialta. Kaikki raha tulee jostain. 1,5 miljardia annettiin Venäjän eh, kauppa saaren takia ja me pyrimme saamaan sen hetkiseltä budjettikomissaarilta jonkinnäköisen kuoren. koska emme voi tehdä riittävästi, mutta ainakin pystymme nostamaan esiin sen, että ongelma on olemassa ja julkiselta sektorilta heruutukea, että maatalous ja maataloustoimijat saavat tukea, että voivat jatkaa toimintaansa. Oikeusvaltioperiaate ja tuet, tästä voidaan keskustella, tiedä mikä Puolan kanta on. Olemassa oleva vihreä arkkitehtuuri saa uuden ympäristö- ja ilmasto toimet uudet ilmasto- ja ympäristötoimet, me emme poista tätä arkkitehtuuria, mutta me teemme tämän erilaisella tavalla. Me olemme kunnianhimoisia, mutta toimimme hieman eri tavalla. Kaikki kertomukset, joita aiheesta luette, varsinkin tilintarkastustuomioistuin nostaisin sen, että tämä ei toimi ainakaan ympäristön suhteen. Petirille haluaisin sanoa, että Kroatian tilanne on selvä, mitä tulee vuoteen 2022. Niin kuin kävimme tämän keskustelun Bulgariassa jäsenvaltioiden on osallistuttava näihin neuvotteluihin, että kaikki voivat olla tyytyväisiä. Jotkut eivät halua maksaa enempää, jotkut jäsenvaltiot eivät halua saada vähempää. Joten tässä on tämä tasapaino, joka on saatava. Tämä on käyty läpi monasti aiemmin. Mutta Bogovic ja Sani ovat ajaneet älykäät kylät-hanketta. Ja mehiläisiä me emme ole unohtaneet. Tämä mm, pölyttäjäindeksi otetaan käyttöön ja sillä on vaikutus maatalousseudulla, mutta myös mehiläisten hoito määrärahat kasvatettiin 37 miljoonasta 60 miljoonaan, joten mehiläisten hoito on kyllä huomioitu positiivisella tavalla täysin oikeutetusti. Kadenbähille halusin sanoa, että me tulemme tekemään ehdotuksen näihin pölyttäjiin liittyen ja me olemme kiinnittäneet huomiota tähän. Tämä minun kantani on varmasti selvä ja käynyt ilmi aiemminkin. Delaille vastaisin näistä luvuista. EU27 peruslukema on 382 miljardia, 410 miljardia, kun oliko EU28 jäsenvaltiolla, EU27 jäsenvaltion EU YMP on 365 ja sitten Yhteisrahoitusta on vähennetty 10 prosenttiyksikköä, ei 10 prosenttia, vaan 10 prosenttiyksikköä, joten tässä alue- ja kehitysrahoitus ja EKR on linjattu. Se on tämä ehdotus siitä, että linjataan kaikki nämä rahastot. Ja se on johtanut siihen, että 14 miljardia on löydettävä, jos mahdollista, neuvotteluista, jotta saadaan ekr varat toisen pilarin maksatusten käyttöön. Lintselin tiedä, mistä tämä 65 prosentin luku liittyen investointeihin toiseen pilariin. Silloin kertoo minulle myöhemmin, mutta minä en ymmärrä tätä 60-50 prosentin investointilukua. Minulle kuuluu aiemmin. Kenties minä olen vain sekaisin tämän kysymyksen suhteen. Tiedän, että Saksa vastustaa vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea. Saksa ei käytä tätä missään tilanteessa. Minulla on ollut etu olla... Minä en voi olla Saksan edustaja, vaan edustan 27 jäsenvaltiota. Ja vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki on monen jäsenvaltion mieleen. Me olemme vähentäneet sen 10 prosenttiin, mutta me olemme myös sallineet 2 prosenttia öö, proteiini valkoiskasveille. Tämä on jälleen kerran neuvottelun alainen asia. Tästä neuvotellaan. Flanaganille en ole täysin yllättynyt siitä, mitä nostit esiin, mutta tukikatto asian kautta ei saada merkittäviä säästöjä. Jäsenvaltioiden tulee itse määritellä, miten tuet jaetaan. Ja olisi hyvä, että pienviljelijöitä voidaan jakaa reilummin. Kenties tukioikeudet poistetaan entisen muodon mukaiset sellaiset, mutta me annamme komissiolta ehdotuksen eteenpäin ja jäsenvaltiot sitten saavat enemmän päätäntävaltaa. Mikäli teillä on tarkistuksia, niin varmasti voimme niihin perehtyä sitten, kun oikea aika koittaa. Michael, tämä on ensimmäinen kerta, kun valiokunta pystyy minut vastaanottamaan. Minä olisin tämän tuonne esiin. Puheenjohtaja nyt perusteli tämän ja te ilmaisitte asian hieman valitettavalla tavalla mielestäni. Koontiasetuksen pyrittiin saamaan villiitä koskevia ulottuvuuksia ei se ollut helppo asia. Des ja kumppanit siihen kantavat kortensa kekoon. Eri asioita lähestytään eri tavalla eri jäsenvaltiossa siis. Ja mm, me haluamme antaa aktiivisille todellisille maanviljelijöille nämä tuet. Ja harmaa talous, niin jäsenvaltioiden asia on huolehtia siitä, että säännöt toimivat ja ne pannaan täytäntöön. Me emme voi toimia kuin EU-tukien suhteen ja siinä vaiheessa Olaf tulee ilmi. Olaf tarttuu tähän. Suomi on erittäin hyvä esimerkki siitä, miksi me on meidän tärkeyttä toiselle pilarille ja Suomen hallinto ja Ruotsi ovat lovanneet tätä asiaa vahvasti. Nordic Aid jäi mainitsematta tämän, nämä ANC-alueet, luonnonhaitta-alueet, ne on huomioitu. mikäli larakokenta Espanjassa on tiettyjä ongelmia, niin no, minä tulen tapaamaan teille ministerin lähitulevaisuudessa, että me käsitellä näitä aiheita. Puheenjohtaja sanoi minulle, että kokous on saattava melko pian pakettiin. Yksinkertaistamisesta minä puhuisin vielä. Me tulemme tekemään kaikkemme, että voimme yksinkertaistaa tilannetta maanviljelijän hyväksi. Karnauski mainitsi täällä 20, 2022, se on ensimmäinen vuosi, vai onko se 2023, Toimiin myönnetään on pienviljelijöille tiettyjä helpotuksia, kuten nykyisessä muodossakin on. Jäsenvaltiot asettavat itse nämä keinot, joilla he saavuttavat nämä yhdeksän tavoitetta. Darfman puhui myös tästä yksinkertaistamisesta, ulkoinen konvergenssi. Brennan mainitsi metsätalouden, se on oikeassa että tämä tulee nostaa esiin, mutta ilmaston valtavirtaistamisessa metsätalouden on erittäin tärkeä rooli ja me olemme ottaneet metsähoidon mukaan. On tärkeää, että metsätalon avulla saadaan ilmastotavoitteita täyteen. Minulla on minuutti aikaa. Minä en tule neuvottelemaan Brexit-tiedon siellä tässä salissa. Teillä on omat mahdollisuudet lopettaa yhdistyneen kuningaskunnan hallintoa, että he saavat mahdollisimman vahvan kannan olen varma, että Irlannissa kaikilla kevät aiheen maatalousulkaisuja Irlannissa. Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa YMPtä ja ihmisten hyvinvointi on tärkeä osa YMPtä. Ne ovat yhteiskunnallisia huolenaiheita, jotka on heijastettava mukaan YMP. Ne ovat yksi yhdeksästä tavoitteesta Belgian perustuslaillinen tilanne huomioidaan kyllä, myös monen muun jäsenvaltion perustuslaillinen tilanne huomioidaan kyllä Espanjan muiden muassa. Tämä on tärkeä aihe, joka kyllä huomioidaan. Minä tiedän, että en vastannut kaikkia, mutta toivottavasti vastasin suurimpaan osaan kysymyksistä. Arvoisa komissaari, olette oikeassa. Toden totta, on äärimmäisen tärkeää keskittyä nyt kriisin estämiseen liittyviin toimiin ja myöskin erilaisiin luonnonmullistusten vaikutusten estämiseen ja niiden parantamiseen. Nämä ovat tärkeitä asioita yhtä lailla kuin myöskin <clears throat> maatalouteen liittyvät erityispiirteet. Ajatellaan nyt mitä tahansa ilmiöitä, kuivuutta, tulvia ja, ja muita tämän tyyppisiä ilmiöitä. Miten niiden uhreksi joutuneita maanviljelijöitä äh, pystytään auttamaan, se on tärkeää. Dziękujemy bardzo, thank you very much, uh, and uh, now it's time for our committee. Valitettavasti uh, tulkkaus syistä kokous on lopetettava tässä vaiheessa. Dziękuję.